vielä pienillä muutoksilla. Kiitos. Kiitos. Edustaja Jensen Alden puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut tästä uudesta toimesta. On niin hienoa, että puheenjohtaja aloittaa kokoukset ajoissa. Alden kanta on kahden muun ryhmän kantainen ja Kolchekin kantainen myöskin ja tänään kuulemme näistä Euroopan laajuisista verkoista ja miten komissio aikoo käyttää tätä 500 miljoonaa uutta rahaa, jota on tässä elvytyssuunnitelmassa. Ja tämä vain osoittaa, että on hyvin paljon hankkeita eikä kovin paljon rahoitusta. Eli meidän pitäisi nyt ottaa käyttöön kaikki varat, joita komissio on ehdottanut, siis vähintään. Sitten lentoturvallisuusvirasto. Sen osalta pitää varmistaa, että viraston tehtävien laajentaminen johtaa siihen, että meillä on myöskin rahoitusta. Muussa tapauksessa katsomme, että virastojen tällä hetkellä pitäisi saada kunnolla rahoitusta ja ALDE-ryhmän tukitoimet matkustajan oikeuksien ja liikennepolitiikan kannalta on hyvin keskeistä. Eli haluaisimme palauttaa nämä maksut näitä asioita varten. Nyt ei ole tulossa mitään pilottihankkeita. Tätä voitaisiin miettiä tässä valiokunnassa mutta on kuitenkin menettely on hyvin vaikea ja meidän täytyy tehdä tarkistuksia ennen kesälomia, koska ne on saatava käännettyä ja sitten niistä äänestetään syyskuussa. Eli varmaan tällä kertaa emme pysty tekemään mitään. Mutta voisin sanoa, että vihreät jatkuvasti haluaisivat puuttua tähän rautaisirippukysymykseen ja Alli myöskin tukee tätä. Se on erittäin hyvä hanke ja Kramer on tehnyt erittäin hyvää työtä tämän parissa ja me olemme myöskin olleet siinä mukana. Eli tällaista me olemme tehneet. Kiitos. Thank you, miss. Kiitoksia edustaja Jansen. Niin, teillä pitäisi olla sihteeristöltä tällainen asiakirjan nippu tältä valiokunnalta ja myöskin komissiolta näistä asioista, jotka ovat tässä tekeillä. Ja, ja sitten tässä pinon päällimmäisenä on kaikkein tärkein asiakirja tämä tässä, mutta en kuitenkaan kommentoi sitä. Ja seuraavaksi sitten vihreiden koordinaatio Michael Crane. Nyt kun näin paljon on tullut kohtelaisuuksia, niin nyt halua tässä esittää mitään vastalauseita. Olen iloinen siitä, että ALDE tukee tätä hanketta Lichtenbergerin mietintö hyväksyttiin sulla enemmistöllä täysistunnossa ja siinä todettiin, että täys, näihin eurooppalaisiin verkkoihin eivät kuuluisi pelkästään rautatie, maantie, vesiliikenne ja ilmaliikenne, vaan myöskin pyöräreitit ja sitten tämä Iron Curtain Trail, rautaisripun polku. Ja näiltä osin me tulemme tekemään tähän asiaan myöskin tarkistuksia. Me toisaalta voimme tietysti sanoa, että me voisimme vaatimuksia ja sitten todeta, että nämä vaatimukset voidaan toteuttaa myöskin ilman rahaa. Rahoituskysymyksessä käy nyt ilmi, että se mitä me pelkäsimme, kun hyväksyttiin budjettia, on myöskin tapahtunut, koska seuraushan oli se, että kokonaisuudessaan viime vuosina ja viime vuosikymmeninä oli liian vähän varoja Euroopan laajuisiin verkkoihin, joten komissio ja parlamentti halusivat nostaa tätä rahoitusta 20 miljardiin euroon 2007-2013 kaudelle ja tätä kautta voitaisiin 50 prosenttia tukea hankkeita. Tämä on täysin välttämätöntä meidän kannaltamme katsottuna, koska yksittäiset jäsenvaltiot näitä niiden kannalta nämä rajoille vievät osuudet verkoista eivät ole tärkeitä. Ne eivät ole tärkeitä kansallisesti, mutta ovat tärkeitä eurooppalaisesti katsottuna. Nyt halusimme tämän lisäyksen, joka olisi 20, 20 miljardin ja 50 prosentin rahoitustuen näihin rajat ylittäviin hankkeisiin. Ja te esitimme jopa prioriteetteja, jotka olivat kaikki rautatiehankkeita. Ja kansallisella hankkeella en ole missään vaiheessa kokenut sitä, että kuusi tärkeintä hanketta olisivat rautatiehankkeita. Yleensä kysymys on ollut tiehankkeista ja sitten niiden jälkeen ovat tulleet rautatiehankkeet. Ökologisesti olemme päässeet valtaisesti eteenpäin Euroopan tasolla, mutta neuvosto, jäsenvaltiot ovat nyt kuitenkin eh, tehneet tyhjää näistä meidän suunnitelmistamme. Tulos on se, että mitään ei muutu, koska kiintiö on, on liian pieni – ja houkutin jäsenvaltioille toteuttaa joitakin hankkeita eurooppalaisten etujen mukaisesti. Sitä ei ole. Tämä on otettava tiedoksemme, mutta me tiedämme, että eh, kun pudotus on nyt ollut alas kahdeksaan miljardiin, silloin se merkitsee sitä, että hallitusten ja valtioiden päämiehet, jotka eivät missä vaiheessa kysyneet sitä, että en voi rahoittaa Sutka 2012 hanketta, en voi tehdä Femarin siltaa, en voi rakentaa tiettyjä muita hankkeita, ja että Euroopan unioni pitäisi auttaa heitä, koska he eivät löydä rahoitusta kansallisella tasolla kun tämän ovat kaiken toden, tämä kaikki ei ole onnistunut, he haluavat sitten Euroopan tasolta rahaa. Ja meidän täytyy tehdä selväksi se, kuka on vastuussa näistä vajeista. Kiitoksia Michael. Ensimmäisenä herra Bradburn koordinaattorina hänkin. Thank you, Chairman. <clears throat> yeah, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin muutama huomio rajoittuisin nyt lähinnä budjettikohtiin, jotka liittyvät eri virastoihin. Ja teistä, jotka ovat olleet aikaisemminkin tässä valiokunnassa, että minä en pidä kovin paljon näistä virastoista, koska mielestäni ne eivät ole vielä todistaneet arvoaan. Ja minä on aina huolestuttanut lentoturvallisuusviraston tehokkuus. Tässä nyt ollaan ehdottamassa sitä, että sitoumuksia tälle virastolle korotetaan, eikä ollenkaan tiedetä, toimiiko tämä virasto kunnolla. Viime vuosina on hyvin paljon kritisoitu tätä virastoa alusta pitäen ensinnäkin sen toimintakyvystä näiden tehtävien kanssa, puhumattakaan siitä, että sille pitäisi antaa lisätehtäviä. Ja sitten millä tavalla sen hinnoittelu ja kustannusrakenne toimii. Ja omassa vaalipiirissäni olen saanut valituksia pk-yrityksiltä ilmailualalta liittyen valtaviin kustannuksiin, joita pitää maksaa sertifikaateista ja pienistä muutoksista pieniin kevyisiin lentokoneisiin. Ja joskus nämä kustannukset ovat jopa kymmenkertaistuneet. Ja tämä nyt ei ole meille hyvä esimerkki sitten, että sanottaisiin, että annetaan tälle vielä lisää rahaa. Aikaisemmin parlamentti tällaisia virastoja käsitellessään on pannut reservvaraukseen varoja ja odotettu, että nämä virastot osoittavat tehokkuutensa. Ja näin meidän pitäisi tehdä, eikä mielestäni pitää antaa epäonnistuneelle järjestölle rahaa, jotta se kaivaa itsensä vielä pahempiin ongelmiin. Okay, we've Selvä. Viisi puhujaa vielä. Minä suljen puhujan listan. Eeva, sinä olet kyllä tässä, koska haluan päästä tähän Jensenin mietintöön ennen kuin herra Reuter saapuu, joten suljen siis puhujalistan. Ensimmäinen tässä luettelossa on herra Koh. Kiitos herra puheenjohtaja. Kolmas toimintaohjelma, joka koskee tiikilien turvallisuutta, on lähestymässä loppua, niin ole suinkaan tavoittaneet, saavuttaneet tavoitteita. Oli tarpeellista, että saisi liittävästi rahaa. Raha tietenkään ei ratkaise kaikkea, mutta rahat ovat välttämättä, joita voidaan harjoittaa edelleen tutkimusta, toteuttaa pilotihankkeita, ennen kaikkea infrastruktuureihin ja logistiikkaan, joten sille tarvitaan, vaaditaan tuollakin tarpeellista rahoitusta. Thanks, Dieter. Kiitos, Dieter. Edustaja Ajala Senda. Gracias, presidente. Si... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin olen täysin samaa mieltä Kolicekin kanssa. Meidän ei pidä hyväksyä näitä leikkauksia, joita neuvosto nyt ehdottaa, eikä ainakaan tässä tilaisuudessa. Erityisesti näissä TEN-ohjelmissa tässä valiokunnassa on puhuttu siitä, että otettaisiin käyttöön elvytyssuunnitelmat. Eli käsittääkseni meidän pitäisi pitää tästä näin kiinni samoin kuin tästä TEN-virastosta. Ehkä tulevaisuudessa komissio voisi kertoa vähän, missä mennään. Ja sitten Marko Polosta. No, ehkä meille voitaisiin selittää vähän tarkemmin, millä tavalla tähän tilanteeseen ollaan puuttumassa. Kyseessä on tulevaisuuden liittyvä hanke, ja johon panostamme hyvin paljon. Esimerkiksi tähän liittyy sen liittyminen merten valtateihin. Eli tämä on tärkeä hanke, mutta se ei kuitenkaan ole lähtenyt kunnolla käyntiin. No sitten pilottihankkeesta. Haluaisin, että College kertoisi vähän yksityiskohtaisemmin näistä matkailuun liittyvistä turistihankkeista. Nehän ovat nyt lähdössä liikkeelle. Ja muistuttaisin vielä valiokunnan puheenjohtajalle Simpsonille, että eilen tässä matkailu- ja liikennevaliokunnassa me emme puhuneet matkailusta ollenkaan. Ja toivottavasti tulevaisuudessa tätä unohdusta ei enää tapahdu ja keskitymme myöskin matkailuun huolimatta siitä, että tämä ei liity taakkaamme, mutta tulevaisuudessa matkailustakin pitäisi tulla meille tärkeämpi aihe. Eli jos Kolitsik voisi kertoa vähän yksityiskohtaisemmin näistä matkailuhankkeista. Ja sitten lentoturvallisuusvirasto Ehkä meidän pitäisi vähän selventää näitä tehtäviä. Esimerkiksi Espanjassa on käynyt niin, että on ollut väärinkäsityksiä näistä tehtävistä. Esimerkiksi onnettomuuksien tutkimuksissa olen oltu mukana aktiivisesti ja sitten taas toisissa on ollut ongelmia. Eli en tiedä, liittyykö tämä henkilöstöpuutteeseen tai mitä sitten tapahtuu näihin sertifikaatteihin. Sitten vielä tämä EMSA, No, haluaisimme tietää, miksi näitä kompromisseja on tehty. Ja mielestäni nämä selitykset eivät ole tyydyttäviä, eli ehkä meille voitaisiin selvittää vähän tarkemmin näitä syitä. Kiitos. Thank you, Ines. Kiitos Ines. Voin vakuuttaa kaikille edustajille täällä, että puheenjohtaja tietää kyllä, mikä tämän valiokunnan oikea täysi nimi on. Seuraavaksi edustaja Foster. Well, thank you. Kiitos puheenjohtaja ja onnittelut siitä, että olette noussut valiokunnan puheenjohtajaksi. Se on oikein mukavaa. Niin haluaisin lyhyesti kommentoida ISLlle, ISLlle suunniteltuja rahoituskysymyksiä. En tiedä, onko nyt oikein vai en se, mitä tässä on. Mutta selvää kuitenkin on ajatellen, mitä Eh, kollegani Bradburn sanoi, on, että on asioita, jotka liittyvät EASAan. Meidän täytyy päättää siitä, onko se itsenäinen, riippumaton virasto vai onko se liian riippuvainen siitä rahoituksesta, jota tulee koneiden valmistajilta. Onko se puhdas turvallisuusvirasto, jota sen pitäisi olla, siis sääntelyvirasto? On siis asioita, jotka liittyvät tähän – ajatellen sitä painetta, joka kohdistuu budjettiin, mitä tulee myöskin lisävastuuta, joka viraston täytyy ottaa huomioon, niin en tiedä, onko nyt oikein vai väärin. Siis sen välttämättä ei ole tässä se, mistä on kysymys, mutta selvästikin valmistajilla on olemassa tiettyjä epäilyksiä tässä yhteydessä. Ja mitä tulee sitten e, ai joka on sellainen virasto, jonka kanssa myös täytyy harjoittaa läheistä yhteistyötä maailman erilaisten virastojen yhteydessä. Tärkeää on kuitenkin, herra puheenjohtaja, että me kävisimme keskustelua tästä asiasta. En nyt sanoisi, että parlamentti ja että Euroopan unioni, niiden pitäisi olla se, jotka pumpaavat kaiken rahan virastoihin, mutta meidän pitää katsoa sitä, miten rahoitus tapahtuu, ei pelkästään lyhyellä aikavälillä, vaan ajatellen myös lisävastuita, joita on ja jotka halutaan ottaa tässä virastossa ja miten tämä pitkällä tähtäyksellä voidaan rahoittaa niin, että me kaikki voimme olla tyytyväisiä. Ja lopuksi pienet yritykset, pienet valmistajat ennen kaikkea, heillä on ollut hyvin vaikeita tilanteita. Thank you. I've Kiitoksia. Muutama puhuja. Lichtenberg, Pascal de Grandes ja Tsikau Ensin edustaja Lichtenberg. Kiitoksia oikein paljon. Yksi sana liittyen Euroopan laajuisten verkkojen oikeutukseen. No tämä oikeutus liittyen liikenteeseen on jo loppunut, koska tässä puhutaan vain suhdannekysymyksistä. Jos kyse on ainoastaan suhda, suhdanteista, voimme myöskin rakentaa pyramideja, koska sekin antaa työtä rakentajille. Joko tässä on liikennepoliittisesti jokin järki, sitten se on Euroopan laajuinen projektihanke, tai sitten siinä ei ole järkeä. Sitten se pitäisi jättää väliin ja ehkä ö, investoida enemmän ö, lämpöeristämiseen ja korkeampaan rakentamiseen. Sitten toinen asia, rahat, josta ei niinkään puhuta, niin tämähän johtuu sitä, että jäsenvaltiot eivät kykene toimimaan tässä yhteisrahoittajina. Jos nyt puhun tässä sellaisesta keksitystä puutteesta, no se ei mielestäni ole oikein, koska kyse ei ole mistään keksitystä puutteesta, vaan kyse on yksinkertaisesti siitä, että monet hankkeet tai jäsenvaltiot kyllä haluavat rahaa hankkeisiinsa, mutta eivät täytä ehtoja. Ja totta kai se on sitten ongelma, koska jos ehtoja ei täytetä, niin joudumme seuraavaan skandaalin EU-ssa, enkä voi tätä hyväksyä sellaisena. No sitten Marko Polosta. Meidän täytyy tarkastella kriteerejä hyvinkin tarkasti, koska jos tällaista myönteistä ohjelmaa ei ollenkaan käsitellä, niin tässä järjestelmässä on jonkinnäköinen ongelma, mikä meidän täytyy ratkaista hyvinkin nopeasti. No sitten liikenteestä. Kyllä meidän pitäisi tätä käsitellä, tätä matkailuasiaa, ja ehdottaisin, eh, kun käsittelemme jo täysistunnossa espanjalaista eh, rakennuskysymystä, tämä olisi kyllä hyvin tärkeä asia matkailuvaliokunnalle tarkastella tätä hiukan tarkemmin, koska tällainen ilmiö ei liity ainoastaan Espanjaan, vaan myöskin muihin jäsenvaltioihin. ja koska tämä on hyvin suuri virheiden lähde matkailulla. No sitten lentoturvallisuus, tämä mustan listan kysymys on asia, josta pitäisi mahdollisimman pian puhua ja myöskin rahoitus alla tarkastella, että onko sillä jotakin vaikutusta tähän budjettiin, tai pitäisikö sillä olla siihen vaikutusta. Kiitos. Kiitos Eeva. Edustaja Grandes Pascual. Nyt taisin sanoa oikein, pahoittelut. <laughs> Muchas gracias, señor Simpson. Kiitoksia, herra Simpson, ja onnittelut tästä uudesta tehtävästä. Uskomme, että toimitte tasapainoisesti ja ystävällisesti, kun no nyt eteemme työtä tässä valiokunnassa. Pari huomiota, ja tämä ei tietenkään kohdistu teihin. Ensinnäkin valmisteluiden viivästyminen joissain prioriteettihankkeissa – Tällä kaudella meidän pitää olla vaativia. Näiden suurten leikkausten jälkeen, joita nyt on tehty, ja jonka jälkeen budjetti on nyt 8 miljardia pienempi, nämä painopistehankkeet on saatava eteenpäin huolimatta näistä leikkauksista. On erittäin ikävää, että hanke 7, Portugali, Espanja ja Keski-Eurooppa, sillä ei ole riittävästi investointeja vuonna 2010. Sitten meriturvallisuusvirasto. On ikävä, että maksusitoumusten leikkaaminen on nyt tehty. Ja aikoinaan olin esittelijänä rahoituksen osalta virastolle. Ja tämän avulla meidän pitäisi tehdä ennusteita, jotta voidaan välttää näitä viiveitä, koska näiden virastojen saatava rahoitusta, jotta ne pystyvät toimimaan tehokkaasti ajoissa. Siinä kaikki, kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten vielä edustaja Chikau. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin palata tähän ten t verkosta Valitettavasti monet hankkeet kärsivät viivästymisistä. Euroopan parlamentti on pitänyt selvityksen, joka on osoittanut, että nämä viivästymiset ovat huomattavasti lisänneet kustannuksia. Siis se, että varoja ei ole riittävästi hankkeille, johtaa siihen, että kokonaiskustannukset, jotka liittyvät hankkeiden toimeenpanoon, kasvavat, siis hankkeisiin, jotka ovat osa TEN 10 verkostoa. Minusta tätä pitäisi katsoa laajemmalta kannalta. Meidän pitäisi ottaa huomioon verkostojen tuleva laajentaminen. Tänään iltapäivällä budjetin valvontavaliokunnassa käydään keskustelua päätöksestä, jonka komissio on tehnyt ja joka koskee hankkeita, joita rahoitetaan TEN 10 budjetista vuonna 2009 viittaa tähän miljardin euron budjettiin. Mitä tulee sitten pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimenpiteisiin, pahoittelen sitä, että summa, joka liittyy turvallisuuteen, on alentunut. Euroopalla on paljon tehtävää tällä alueella, mutta mehän pyysimme budjetin lisäämistä ja ja nimenomaan laajentamista tällä alueella, jossa on tällaisen turvallisuuden pysäköinnin alueesta kysymys. Tässä budjetissa voimme nähdä nyt kuitenkin, että tätä summaa on leikattu. Mitä tulee sitten meriliikenteeseen, on totta, että Marko Poloa pitäisi edistää enemmän. Pitäisi pyrkiä edistää sitä, että jokiliikenne olisi huomion keskipisteessä Euroopan liikennepolitiikan keskipisteessä. Minusta Tonavan pitäisi saada enemmän huomiota Euroopan politiikassa. Ja toivon, että tällä vaalikaudella Euroopan parlamentti pystyy luomaan interryhmän, joka käsittelee Tonavan asioiden edistämistä. Mitä sitten tulee erinomaisiin matkailukohteisiin, Voimme tälläkin alueella nähdä, että talousarvioesityksessä ei ole mitään suunnitelmia lisätä näitä hankkeita. Kiitoksia Silvia. Sitten komission puolesta herra Pakiei ja herra Rutan. Tänne on tullut paras ryhmä tänään tänne liikennevaliokuntaan. Uh, um... Niin, puheenjohtaja. Tulin hiukan aikaisemmin ja se on se hinta, joka pitää maksaa tästä, että tulee tänne hiukan aikaisemmin. Ensinnäkin haluaisin sanoa muutaman sanan, jolla onnittelen teitä nimityksestäni palaan tähän liikennepolitiikkakysymykseen hetken kuluttua, mutta tartun eräisiin kommentteihin, joita täällä on esitetty. Ja olen varma, että yksityiskohtaisemmat asiat, niihin tarttuvat kollegani täällä. Mutta henkilö, joka vastaa budjetista, ei kuitenkaan ole täällä paikalla tänään. Ensinnäkin teille hyvä viesti, ja se on se, että viime vuosien aikana olemme harjoittaneet yhteistyötä, jotta Marko Polosta olisi tullut menestyksekäs ohjelma, ja nyt olemme tilanteessa, jossa Marko Polon äh, toiminta on parempaa kuin aikaisemmin. Tietyssä mielessä Marko Polo näyttää olevan ohjelma, joka menneisyydessä ei toiminut hyvin, mutta nyt olemme tulleet tilanteeseen, jossa rahoja puuttuu – nimenomaan Marko Polo-ohjelmalta. Joten tämä siis vain tiedoksi teille. Palaan hetken kuluttua kertoksen, tähän asiaan uudestaan kertokseen siitä enemmän. Mutta mitä sinne tulee toimipanoviraston toimiin, joka on ollut erittäin ratkaiseva siinä, että ohjelmasta on tehty tunnetumpi. Se on pystynyt selvittämään paremmin, miten, selittämään paremmin, miten toiminta tapahtuu ohjelman puitteissa. Mitä sitten tulee kokonaiskysymykseen, joka koskee Euroopan laajuisten liikenneverkkojen rahoitusta. Parlamentti on vetänyt tässä aina yhtä linjaa. Minun ei varmaan tarvitse sanoa muuta kuin, että kyllä, mekin pahoittelemme kovasti sitä, ettei saatu sitä budjettia, jota suunniteltiin, ja että täytyy selviytyä sillä budjetilla, joka on. Voin kertoa myöhemmin hiukan myös siitä, mikä on tämä talouden elpymisohjelma ja 500 miljoonaa, jota me olemme ennakko rahoituksen muodossa toteuttaneet budjetista. Mitä tulee EASAan, haluaisin sanoa, että mitä substanssiin tulee, tarvittaisiin pitempi keskustelu EASasta. Aivan oikein on viitattu siihen, että on kaksi erilaista ajattelutapaa. Onko kysymys sääntelyvirastosta, jota rahoitetaan julkisista varoista, joka tarkastelee turvallisuutta, vai onko kysymys virastosta, jota rahoitetaan maksuilla? Viime kädessä vastaus varmaankin on, että tarvitaan, tarvitaan näiden kahden sekoitusta, julkisen rahoituksen, rahoituksen ja yksityisen rahoituksen sekoitusta, mutta ehdottaisin, että palaisin tähänkin myöhemmin uudestaan. Rouva Ajala mainitsi Tämän äh, onnettomuuksien ehkäisemiskysymyksen palaan tähän sitten, kun puhun tulevista politiikoista, koska uskoakseni me tarvitsemme äh, näihin onnettomuuksien selvittämisiin lisää lainsäädäntöä. Herra puheenjohtaja, tässä olivat nämä muutamat kommentit. Ehkä vielä yksi asia, jonka Rova Tsikau otti esille. Meillä on komission edustajina oikeus toimia kaikilla eli eri alueilla, Tolevan alueella. Tarvitaan voimakasta painotusta tähän. Meillä on nyt jo koordinaattori, joka käsittelee sisävesillä meriliik- purjehtimista, vesiliikennettä. Tonava täytyy katsoa vielä erikseen, mutta lähikuukausina ja vuosina täytyy kehittää integroitumpi Tonevan alueen alueellinen hanke, niin kuin olemme tehneet Baltian maissa ja niin kuin olemme tehneet, ateksi Itämerellä, niin kuin olemme tehneet Välimerellä. Nämä olivat tällaiset yleiset kommentit, jotka halusin esittää. Thank you. Kiitokset. Herra Roite, me todellakin pidämme Tonavasta. Halusin tämän tässä mainita. No niin, kollegat. Sitten niin, halusitko sinä vielä puhua lyhyesti? Podríamos... Niin voisimmeko käsillä hiukan syvällisemmin tätä asiaa, jotakin yksityiskohtia, jotka liittyy näiden tenien budjettiin. Tämä on kysymys, joka liittyy budjettiin, jossa, joka liittyy myöskin tähän elpymisbudjettiin. Voisimme kenties tarttua tähän uudestaan myöhemmin. Kyllä, Tarkistusten jättämisen määräaika on 14. elokuuta loman keskellä. Varmastikin kaikki teette kovasti töitä, missä sitten olittekin, työstätte tätä budjettia. No sitten hyväksyntä liikennevaliokunnassa on näillä näkymin toinen syyskuuta. Hyväksyminen valiokunnassa siis toisen, toisessa syyskuun kokouksessa ja sitten täysistuntoon lokakuussa 2009. Eli siis 14. elokuuta tarkistusten jättämisen määräaika. Sitten toinen syyskuuta ensimmäinen keskustelu hyväksyminen valiokunnassa syyskuun kokouksessa ja sitten täysistunto lokakuussa. Ja haluaisin vielä todeta, että täällä muutama edustaja herra Bradbone ja herra Roster, niin meillä olemme kutsuneet herra Gudonin tänne syyskuun kokoukseen tämä tiedoksi teille, joten voitte alkaa suunnitella kysymyksiä hänelle. Varmastikin niitä on useita. No niin, kiitokset. Seuraava kohta esityslistalla on äh, Rovari Jensenin mietintö tieliikenteen älykkäästä liikennejärjestelmästä. Øhm, jeg er Niin, kiitos puheenjohtaja. Aion sanoa muutama sana siitä, miten pitkälle me olemme päässeet tässä hankkeessa. Älykkäät liikennejärjestelmät ovat sateenvarjokäsitte kattava kattokäsite monille kysymykselle. Kysymyksenä on se, että pitää turvaamaan suurempi tehokkuus, enemmän turvallisuutta ja varmistamaan se, että liikenne on ympäristöystävällisempää. ITS-toimintasuunnitelmassa, jonka komissio on esittänyt, siinä on pyritty hyödyntämään tätä tekniikkaa laajemmassa määrin tieliikenteessä ja pyrkiä tarkastelemaan eri liikennemuotojen välistä yhteistoimintaa. Komissio käynnisti tämän toimintaohjelman vuoden 2008 loppupuolella ja parlamentissa me keväällä jo käsittelimme tätä asiaa ja hyväksyimme alustavasti asian liittyvän paperin. Tähän asiaan liittyy kaksi kohtaa. On olemassa kahden, kuuden eri alueen toimintoja, joita on suunniteltu välttämättömäksi. Kysymys on siis sellaisten toimien yhteenvedosta, joita jo nyt on toteutettamassa, esimerkiksi tiedon kerääminen, tiedon sellaisen tiedon, jota välittää ajajille, jossa keskitytään siihen, että autot saisivat tällaisia turvallisuuslaitteita, joilla voitaisiin saada aikaa turvallisempaa liikennettä. Ja myöskin eh, tietoja tallennetaan. Me emme halua mitään valvontajärjestelmää, mutta me haluamme kuitenkin, että tietoa kerätään. Parlamentti on, parlamentti kantaa komission aloitteessa on se, että me tarvitsemme sitä, että, että maat sitoutuisivat siihen, että ne pyrkisivät saamaan aikaan edistystä tällä alueella. Ja juuri tällä alueella on erimielisyyttä neuvoston ja se, neuvoston jäsenvaltioiden välillä siinä mielessä, missä määrin nämä toimenpiteet olisivat pakollisia. Komission aloite seuraa, eh, on tulosta erinäisistä kuulemisista ja eh, työryhmistä yhdessä käydystä keskusteluissa, jossa eri osapuolet ovat voineet keskustella siitä, mitä ne voivat tehdä, jotta tähän eh, älykkäiden tieliikennejärjestelmien hankkeeseen voitaisiin saada lisää elämää, jotta tämä hanke saataisiin liikkeelle. Tässä on nyt tällainen muna-kana-ongelma, koska jos katsoo älykkäitä liikennejärjestelmiä, ollaan luomassa tien laitoihin, tien laitteista, jotka pystyvät kommunikoimaan autojen kanssa. Saadaan tällaisia vastaanottamia lähettäjä, lähetin järjestelmiä. mutta voidaan kysyä, pitääkö saada laitteet autoihin en, ensin ennen kuin on järkevää laittaa nämä lähettimet tien laitaan, joten tässä seuraa tämä kana-muna-ongelma, eli kuka lähtee ensimmäiseksi liikkeelle. Siksi olemme voineet kuulla kaikilta osapuolilta sitä, että tarvitaan normeja, jotka pitäisi löydä ensin lukkoon. Meidän pitää varmistaa se, että yhteistyö tulee olemaan tärkeää alussa, että voidaan sopia siitä, mikä on lähtötaso. Toimintasuunnitelma ja direktiivi ovat asioita, joihin liittyy sopimus, mutta koko tämän toimintahan suunnitelman takana on selvittää, mitä ovat ne kokemukset, joita on saatu, joita voitaisiin tarkastella valiokunnassa, jotta voitaisiin katsoa, mitä tästä asiasta voidaan oppia, ja sitten voitaisiin sitten määritellä se, mitä normeja voidaan lyödä lukkoon näiden yhteisten hankittujen kokemusten pohjalta. Parlamentin mietinnössä on pyritty varmistamaan se, että ne alueet, joilla voidaan lyödä lukkoon normeja ja voitaisiin luoda komiteoita, komitea, joka voisi tarkastella koko tätä norm standardisoinnin kysymystä, on hyvin läheisessä yhteydessä tähän toimintasuunnitelmaan. Siis me emme nyt ole tässä antamassa mitään avointa valtakirjaa komissiolle ja sanoa, että se voi äh, alkaa vaatia jäsenvaltioita, että ne käyttävät minkälaisia normeja hyvänsä. Me pyrimme saamaan aikaan huomattavasti suurempaa selvyyttä asiaan ja tässä että on sanonut tiettyä hermostuneisuutta neuvostossa, joka liittyy siihen, miten suuria kustannuksia tästä syntyy, koska pitkälti jäsenvaltiot olisivat kustantamaan tämän. Mutta voidaan siis kysyä, että onko välttämätöntä, että me velvoitamme toisemme ryhtymään toimimaan, riittääkö pelkkä äh, tällainen sopimus muistio, jossa katsotaan, mitä sovitaan asioista, mutta ajatellen Ruotsin puheenjohtajakauden aikana pyritäisiin tulla panemaan enemmän aikaa ja energiaa tähän hankkeeseen. Ja kenties voisimme tarttua tähän kysymykseen siltä kannalta, että pyrkisimme tekemään mitä alueita on, joissa tietojen keruu, mer, tietojen keruu mer, edellyttää sitä, että olemassa yhteisiä normia. Tietysti on sellaisia alueita myös, jossa ensin voitaisiin harjoittaa tällaista vapaaehtoista tietojen keruuta. Minusta olisi hyvä, jos me voisimme päästä sopimukseen tästä asiasta, ja tästä voitaisiin käydä keskustelua koordinaattoreiden kokouksessa myöhemmin tänään. Mutta minusta olisi tärkeää, jos sen pohjalta, mitä hyväksyttiin parlamentin täysistunnossa, me voisimme siirtyä tällaisiin epävirallisiin keskusteluihin neuvoston kanssa. Se, mitä Ruotsi puheenvaltiona haluaa, on, että saataisiin tällainen varhainen yksimielisyys toisen käsittelyn alla, joka olisi saatavissa mm, neuvoston ja parlamentin välillä, mikä että kyllä neuvosto pääsee ensimmäisen käsittelyyn, voisimme kenties päästä aika pienkin sopimukseen asiasta, en tiedä miten realistista tämä on, mutta jos katson tätä valiokunnan ja koordinaattoreiden kannalta, tämä varmastikin voisi olla sellainen tavoite, jonka puolesta me voisimme toimia. Ja tämä työ ja nämä neuvottelut voisivat minä voisin käydä niitä itse yhdessä varjoesittelyiden kanssa muista poliittisista ryhmistä. Tietenkin me antaisimme jatkuvaa palautetta valiokunnalle ja toimisimme sen pohjalta, mitä jo on hyväksytty. Siis se, mitä me tekisimme, oli se, että vahvistaisimme sen, että jatkamme tämän perustan parissa työskentelyä, mutta edellinen, jonka siis edellinen parlamentti hyväksyi, ja tätä kautta voitaisiin päästä neuvotteluihin tältä pohjalta. Thank you, Anne. Kiitoksia, Anne. Koordinaattorit käsittelevät myös tätä sinun ja muita lainsäädäntökysymyksiä, jotka ovat ensimmäisessä käsittelyssä. ensimmäinen käsittely hyväksytään toista parlamentilta ja sitten jatketaan, mutta käsittelemme tätä tämän kokouksen jälkeen, joten tässä vastaus tähän pyyntöisi Ensin edustaja Gross. EPP. Niin, halusin tässä proseduurista puhua. Minä en nyt mitenkään näitä pykäliä tässä ala käsitellä, mutta meidän pitäisi kuitenkin päättää valiokunnassa, että ne mietinnöt, joista on päätetty ensimmäisenä, ensimmäisessä käsittelyssä ja on hyväksytty sellaisenaan, ja me sitten jatkamme täällä valiokunnassa. Eli se tosiasia että Rova Jensen kysyi tätä, että tämä nyt on esityslistalla ja että mahdollisesti voitaisiin päästä tällaisen aikaisen sopimuksen, niin tämä on mielestäni suora kysymys valiokunnalle, että vahvistammeko ensimmäisen käsittelyn ja, ja siirrämmekö tätä eteenpäin tätä asiakirjaa. Onko tarkoitus nyt tänään jo tehdä päätös, koska meidän täytyy tietysti myöskin nimetä varjoesittelijät Ruotsin puheenjohtajavaltion kanssa käydään sitten neuvotteluja ja sitten varjoesittelyt otetaan mukaan. Eli tässä nyt tästä menettelystä henkilökohtaisesti en vastusta yhtään. Ja olen myöskin yhtä mieltä siitä, että jos sama sitten pätee muihin mietintöihin, jotka, joista päästään yhteisymmärrykseen ensimmäisessä käsittelyssä, no sitten sisältöön täällä valiokunnassa tuemme varmastikin laajasti sitä, mitä tässä nyt on yleensä ottaen esitetty. Totta kai neuvoston huolenaiheet ovat tutut, mutta yleensä ottaen voidaan kyllä sanoa, että tällä alalla käytetään modernia teknologiaa ensinnäkin, jotta voidaan tukea turvallisuutta ja tätä viestiä viedä eteenpäin. Ja toisekseen nämä älykkäät liikennejärjestelyt, niiden täytyisi johtaa myöskin siihen, että saadaan aikaan ympäristöystävällisiä toimenpiteitä. Tässä on aivan selkeitä tietoja tähän liittyen. Ja sitten kolmanneksi, mitä tulee tietosuojaan, niin uskon, että tämänhetkinen tilanne voisi johtaa tällaiseen jäsenvaltioiden väliseen koordinointiin, mutta saattaisi myöskin keskittyä liikaa teknisiin tekijöihin – jotta näitä mahdollisuuksia voitaisiin sitten myöskin toteuttaa käytännössä. No sitten, mitä nyt budjetissa jo on todettu, nämä turvalliset parkkipaikat rekka-autoille ja nämä pitäisi myöskin merkitä selkeästi liikennejärjestelyjen kautta, joten meille olisi hyvä myöskin tässä valiokunnassa saada aikaan siltoja sen välille, että mitä yhtäältä sanotaan teoriassa ja mikä sitten toisaalta on tarkoitus toteuttaa käytännössä. Ei ainoastaan nyt näissä turvallisissa tieliikennejärjestelyissä, vaan myöskin tämä pitäisi liittyä lepoaikoihin, ajo- lepoaikoihin, ei ainoastaan budjettiin, koska nyt kun ajatellaan tieliikennettä, siihen liittyy hyvin paljon ongelmia, koska tällaisia turvallisia lepo- parkkipaikkoja ei ole olemassa. Ja jos sitten myöhemmin puhutaan eurooppalaisista verkoista ja investoinneista, niin meidän pitäisi saada aika myöskin sellainen yhteys, että tämän täytyy olla velvoittavaa. Se, mikä, minkä me olemme asettaneet painopisteeksi eri aloihin, sitä täytyy tukea ainoastaan silloin, jos nämä ja nämä ehdot täytetään. Joten tämä on mielestäni hyvä mietintö ja Jensen on tässä tehnyt hyvää työtä. Mielestäni olisi hyvä, jos voisimme nopeasti edetä tässä asiassa valiokunnassamme ja että puheenjohtaja valtio myöskin hyväksyisi tämän. Kiitos. Thanks, Kiitos. Niin, minä olen tässä konsensuksen kannalla. Jos nyt haluamme hyväksyä nämä viisi tai kuusi ensimmäisessä käsittelyssä, jotka ovat, menevät tämän käsittelyn läpi, niin todellakin se on hyvä, koska se nopeuttaisi työtämme. Ja mahdollistaisi esittelijöiden jatkavan työtään ja sitten jos täytyy tehdä muutoksia, niin ryhmällä on aikaa mahdollistaa nämä muutokset, joten todella mielelläni teen tämän päätöksen tämän keskustelun lopuksi. Herra Kiitoksia puheenjohtaja. No, tästä menettelystä minä tuen tätä ehdotusta. Meillä on viisi tai kuusi mietintöä, jotka ovat valmiita, joista on tehty päätös. Kuusi mietintöä, jotka ovat siis valmiita. Ja edellinen parlamentti on paikoin tehnyt vuosikausia työtä näiden puolesta, joten ei olisi järkeä niitä muuttaa. Joten mielestäni olisi hyvä, että asiat saatettaisiin tänään järjestykseen ja kollegojen mietinnöt edelliseltä vaalikaudelta saataisiin vahvistettua, koska sitten tilanne on helpompi, tiedetään miten jatketaan näiden mietintöjen kohdalla. Jos nyt jotakin tällaisia muutosehdotuksia on, niin sitten meillä on normaali menettely, koska sitten on mahdollisuus tehdä toisessa käsittelyssä tarkistuksia. Tämä olisi mielestäni hyvä ratkaisu. Olen myöskin sillä kannalla, että kollega Jensen on oikeassa, että kun ajatellaan tätä konkreettista mietintöä, pitäisi saada aikaiseksi tällainen early second reading agreement. Sellaiset mietinnöt, jotka ovat saaneet talon tuen taakseen, ovat, toimivat hyvin tällaisessa menettelyssä. Ja sitten katsotaan, miten tilanne jatkuu. Minä yritin tämän oman mietintöni kohdalla myöskin. Siinä tämä kesti monta vuotta ja monia puheenjohtajakausia meni, mutta sitten se kuitenkin onnistui ja uskon, että kollega Jenssinillä tilanne on parempi. En nyt halua sanoa tähän asiaan itsessään paljonkaan, paitsi että tässä on kaksi asiaa mielestäni tärkeitä. Ensinnäkin se, että mitä intensiivisemmin liikenteen osallistujat ovat verkostuneet, niin on myöskin olemassa se mahdollisuus, tarkastella, että mitä siellä on tapahtunut, missä nämä ihmiset ovat olleet, mihin he ovat ajaneet, miten pitkään he ovat ajaneet. Ja mielestäni onkin järkeen käypää, kun ajatellaan tieliikenneturvallisuutta ja liikenteen jatkuvuutta. Tarvitaan korkea tietosuojan tasoa. Ja toinen asia on se, että tällaiset järjestelmät ovat varmaankin hyvin kalliita ja täytyykin pitää huoli siitä, etteivät loppukäyttäjät joudu yksin kattamaan näitä kuluja, varsinkin sellaiset, jotka työn puolesta joutuvat matkustamaan, koska sitten täytyy tarkastella, että myöskin yhteiskunta maksaa osat näistä kustannuksista, että ne ovat yleensäkin käyttökelpoisia. Kiitos. Sitten edustaja Lichtenberger vihreän puolesta. Syömilliset kiitokset. Minäkin suosittelisin ja pitäisin oikeana sitä, jos me tarkastelisimme kattavasti viime kauden mietintöä, että olisi hyvä lähtökohta, ettei jouduttaisi aloittamaan keskustelua joka kerta uudestaan. Tämä olisi varmasti viisain tapa käsitellä tätä, jos mahdollista. Toinen asia. Sisältö. Uskon, niin nyt tällä välin olen äh, lukenut joitakin mielenkiintoisia selvityksiä. Meidän todellakin pitää ottaa voimakkaammin huomioon erinäisiä tekijöitä kuin keskustelussa viime kädessä hyväksyttiin, on psykologista, liikennepsykologista selvitystä käynyt selvästi ilmi, että mitä enemmän turvallisuustoimia rakennetaan, laitteita rakennetaan autoon, sitä enemmän riskejä ajaja ottaa ajaessaan. Jolla on ABC ajaa ottaa enemmän riskejä kuin henkilö, jolla ei ole ABS. Voisi siis olla niin, että kuljettajan käyttäytyminen kompensoi myönteiset vaikutukset, jolloin voidaan kysyä, onko niin, että onko järkevää ylipäätään tällaisessa teknisessä varustelussa vai ei, vai pitäisikö sitten saada aikaan lisää koulutusohjelmia kuljettajille, jotta he voisivat olla yhtä älykkäitä kuin ajoneuvot. Minusta tämä olisi hyvin keskeinen kysymys, jos eh, me, että ottaisimme huomioon tällaiset perustavanlaatuiset liikennepsykologiset kysymykset ja tiedot ennen kuin me vaadimme että jäsenvaltiot hyväksyvät tällaiset korkeat menot ja myöskin mitä yksittäiset kuluttajat joutuvat tekemään, minkälaisia menoja joutuvat hyväksymään. Siis täytyy ajatella, että viime kädessä tavoitteena on tieliikenneturvallisuus. Se on minusta kaikkein tärkeintä. Mitä tulee tietosuojaan, pitäisi voimakkaasti ottaa huomioon se, että se on perustavanlaatuinen vaatimus. Jos mennään sitä pidemmälle, niin tämä ei tule onnistumaan – jäsenvaltioiden vastarinta tulee juuri tästä, että on tiettyjä kysymyksiä, joita ei enää oteta huomioon tai jotka on lakastu maton alle. Ajatellaanpa kustannusintensiteetti, joka liittyy tekniseen infrastruktuuriin tai siihen, miten vaikeaa on varmistaa pitkällä tähtäyksellä tietosuoja. Tämä on voitu jo nähdä kollega Senderin mietinnössä, joka koski sitä, miten rajat ylittävällä tasolla voidaan seurata rikosten selvittämistä. Edes tämä on asia, jota neuvosto ei ollut valmis hyväksymään. Josta asia, jos tämäkään asia ei toteudu, ja kysymys on todellakin kysymyksestä, koska kysymys on pitkälti kasvatuksellisesta vaikutuksesta, joka koskee kuljettajia. Jos sitä, edes tätä ei hyväksytä, silloin me joudumme katsomaan, miten voidaan edetä teknisessä infrastruktuurikysymyksessä. Tämä on otettava huomioon, koska muuten kustannushyötylaskelmat ja järkevyyspohdinnat näissä asioissa eivät enää ole kestäviä. Joten meidän täytyy todellakin katsoa, missä on järkeä, millä saadaan aikaa tuloksia, missä voidaan todellakin turvata tietosuoja. Vasta silloin me voimme vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että ne pitää ryhtyä toimiin. Kiitoksia. Tässä on puhuttu nyt näistä älykkäistä ajajista. Se olisi hyvä ajatus puhua myöskin älykkäistä kuljettajista. Mrs. Tica. Ten Tica. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Jenseniä tästä esityksestä. Me olemme tehneet yhteistyötä erittäin hyvin. Ja uskoisin, että tieturvallisuuden ja ympäristönsuojelun lisäksi tärkeää on myöskin se, että koska nyt puhutaan älykkäistä liikennejärjestelmistä tieliikenteessä ja myöskin sen liittämistä muihin liikennemuotoihin, meidän tulisi miettiä erillistä kohtaa, joka liittyisi kaupunkiliikkuvuuteen. Mielestäni on tärkeää, ettei ainoastaan tarkastella varoja, joita otetaan sen kymmenen budjetista. Ja nämä summathan ovat jatkuvasti kasvaneet vuosien varrella. Sen voi nähdä näistä huutokaupoista. Mutta on toinenkin tärkeä asia, ja neuvosto on keskeisessä roolissa tässä. Eli sen täytyy keskustella jäsenvaltioiden kanssa ja korostaa niille, että vuonna 2010 meillä on välikatsaus siihen, miten rakennerahastoja on käytetty. Mielestäni rakennerahastot ovat väline, joita voidaan käyttää kaupunkiliikkuvuuden parantamiseen, ja tähän liittyy älykkäitä liikennejärjestelmiä. Sosiaalidemokraatit aikaisemmin ovat korostaneet sitä, että meillä pitäisi olla parempi liittymä eri liikennemuotojen välillä. Ja toivottavasti tätä korostetaan edelleen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten komissiosta on Karamitsos. Olkaa hyvä. Tiesin, että ääntäisin tämän vielä väärin. Ja olen harjoitellut tätä kyllä tässä jo. Eli Karamitsos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle myös hyvin tiiviistä esityksestä. Ajattelen sitä, missä nyt ollaan menossa. Mitä me siis tässä tarvitsemme on, että saadaan asiat liikkeelle. Ja uskoakseni ponnistelut tällaisen toisen käsittelyn, varhaisen toisen käsittelyn sopimukseen olisivat hyvin hyvä asia pääsiä erikseen, sitten päästäänkö siihen. On tärkeää ottaa huomioon kaikki työ, mitä parlamentissa on tehty. Olemme päässeet pitkälle, on käyty ulkoisia konsultaatioita, on ollut kuulemisia, on kuultu eri osapuolia ja on tietty väärinkäsitys keskusteluissa, neuvostelussa, neuvostossa ja me pyrimme selkeyttämään tätä tilannetta. Ajatus siitä, joka nyt leijuu täällä kaikkialla, on se, että me haluamme komissiolle valku, avoimen valtakirjan päätösten tekemiseen. Näin ei suinkaan ole. Ensimmäisessä osassa neuvosto itse on hyväksynyt johtopäätöksiä. Ajatellen sitä, missä määrin se on valmis hyväksymään yksityiskohtaan liittyvät toimintaohjelmaan ja jossa on rajoitettuja toimia. Sitten voidaan päästä keskusteluun siitä, miten saadaan aikaan sitoumus julkiselta ja yksityisellä sektorilta. Ja tämä on direktiivikysymys. Ja tätä seurattaisiin, tämä seuraisi, tätä seuraavaksi muu liikennemuodot, rautatie, meriliikenne, jokiliikenne. Toisaalla meillä on siis lainsäädäntö ja rahoitus. Ja tämä perustuu tutkimuksesta on tehty. Tämä lähestymistapa on ollut myös muissa liikennemuodoissa ja on toteutettu eh, järjestelmiä, jotka on asetettu rannikoille ja niin edelleen. Työ tässä alkoi 15 vuotta sitten. 15 vuotta sitten aloitettiin kuuluisalla järjestelmällä, radiojärjestelmällä, jolla, jonka kautta voidaan välittää tietoa autoihin. Tätä järjestelmää käytetään aika ajoin. On tärkeää siis parantaa turvallisuutta, parantaa ympäristöturvallisuutta ja saada aikaan järjestelmä, jossa lähtökohtana olisi minimipalvelutaso, niin kuin parlamentti esitti tietyillä alueilla – ja silloin elinkeinoelämäkin hyötyisi tästä, mutta tämä johtotähtenä kuitenkin olisivat liikennepolitiikan tavoitteet. Ja sama on keskeistä näissä esityksissä, koska tähän asti tällä on ollut vain teollisuuden aloitteita. Joten on tärkeää, että saadaan eh, määritelmät, jotka liittyisivät tähän palvelujen minimitasoon, ja voitaisiin päästä kautta Euroopan asiassa eteenpäin niin, että ammattikuljettajat tai me tavalliset kuljettajat kun lähdemme Tukholmasta kohti Pireusta, saisimme tämän minimipalvelutason, voidaan välttää onnettomuuspaikkoja, voidaan välttää ruuhkia. Omalta puoleltamme olemme valmiita auttamaan parlamenttia ja neuvostoa tässä prosessissa, jotta voidaan päästä mahdollisimman pikaisesti sopimukseen, koska olemme hukaneet paljon paljon aikaa 15 vuoden aikana. Voidaan, alueella voidaan saada paljon hyötyä, ei vain kansalaisille, politiikan harjoittajille, vaan myöskin teollisuudelle. Kysymys on siis valtaisesta maailmanlaajuisesta markkinasta – ja jos me osoitamme Euroopalle, että voimme toteuttaa tämän oikealla tavalla, voimme saada myöskin teollisuudemme vientimahdollisuuksia. Kiitos. Thank you. Kiitos. Anne, haluatko palata vielä joihinkin kohtiin? Tämä eh, on enkelte eh. Muutama ihan lyhyt huomio. Voin vahvistaa sen, mitä Karamitsis totesi. Eli periaatteessa parlamentti on tukenut komission aloitteita. Eli parlamentti ja komissio ovat hyvin lähellä toisiaan tässä aiheessa. Ja tässä pohjalla on monen vuoden työ, ja kuten aikaisemmin sanoin, työryhmissä ja kuulemisissa tehty työ. Ei se nyt on historiallista taustaa tälle kannalle, joka meillä on nyt, mutta sillä on myöskin hyvin käytännönläheinen lähtökohta. Mehän puhumme Euroopan laajuisesta jatkuvuudesta ja meidän täytyy varmistaa, että me joudut tilanteeseen, jossa olemme nyt. Eli kun rekkakuski lähtee Tukholmasta ja ajaa Kreikkaan, hänen on selvittävä eri järjestelmistä, joita on käytössä eri maissa, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa. Eli kaikki nämä laitteet, jotka eivät kommunikoi keskenään. Oli se parempi, jos meillä olisi yksi laite ajoneuvossa, jonka avulla hän voisi ajaa loppuun asti ilman näitä kommunikaatioongelmia. ja teknisesti se on mahdollista. Grosch ja Tikau mainitsivat myöskin asian, joka mielestäni liittyy tämän valiokunnan ja parlamentin työhön. Me aloitamme nyt sertifioinnijärjestelmän näiden alueiden osalta. Eli meidän ei nyt pidä uudelleen keksiä pyörää. Kuljettajien on tiedettävä, missä seuraava taukopaikka on ja missä hän voi levätä ja tällä tavoin noudattaa näitä ajoja, lepoaikoja. Ja hänellä on oltava kunnollinen paikka, jossa hän viettää tämän lepoajan. Kiitoksia, Anne. Herra Kansen, jos voitte puhua lyhyesti, niin saatte puheenvuoron. Niin, haluaisin vielä painottaa sitä tosiasiaa, että tässä puhuttiin paljon teknologiasta, ekologiasta, mutta turvallisuushan nyt on oikeastaan se pääteema. Ja niin kuin tämän kokouksen aluksi jo todettiin, se on meidän pääteemamme. Haluaisin vielä varmistaa tai tehdä selväksi sen, että kaikki, jotka nykyään ajavat autoa tai jotakin hyötyajoneuvoa, häntä häiritsevät monet asiat, esimerkiksi puhelin, monet teknologiset järjestelmät. Olisikin hyvä, jos todellakin tehtäisiin vahvasti työtä sen puolesta, että kaikki katkokset pystyttäisiin välttämään ajon aikana, ja tämä täytyy ottaa huomioon. Okay. Thank you. Selvä, kiitokset tästä. Saan teiltä nyt sellaisen käsityksen, että haluatte jatkaa näiden kuuden asiakirjan kohdalla, jotka ovat siis ensimmäisen käsittelyn käyneet läpi. Katson nyt tässä koordinaattoreiden suuntaan. Alcadro, Albertini, Tusson, Alessandra ja tietysti Rova Jensen – ja jatkan kyllä tämän konsensuksen pohjalta, jos nyt hyväksymme nämä ensimmäisen käsittelyn pohjalta ja jatkamme työtämme, koska sitten saamme mahdollisuuden nimetä esittelijöitä ryhmästä, jos ihmiset eivät ole lähteneet pois. Joten olen valmis jatkamaan tältä pohjalta. Kaikki puoltavat tätä. Nostatteko kaikki kädet ylös, ketkä puoltavat tätä? Onko yhtään vastustajia? Tyhjää? Dirk uh, niin, puheenjohtaja, pitäisikö meidän laajentaa myöskin tätä tarkistusten laajuutta? Se tapahtuisi uusien sääntöjen pohjalta. Avoimet tarkistukset, mikä tapahtuu siis eh, toisessa käsittelyssä yleensä, eli siis yleensä toisessa käsittelyssä mahdollisuus tehdä tarkistuksia on hyvin rajallinen, mutta nyt tässä uudessa järjestelyssä voimme hyväksyä ensimmäisen käsittelyn, mennä toiseen käsittelyyn, avata keskustelun tarkistuksia varten niin, että tarkistuksia voi tehdä niin kuin haluaa. Tältä pohjalta siis tämä on ö, määräys 17 tai jotakin sellaista, mutta tältä pohjalta siis jatkaisimme. Niin, Matjo. Niin. Haluaisin myös sanoa kollegoille, että kaikki tarkistusestykset, niitä voidaan tehdä, mutta täysistunnossa äänestysmenettely on toisessa käsittelyssä on se, että näitä ei voida hyväksyä yksinkertaisella enemmistöllä. Haluaisin sanoa tämän kaiken varalta, etteivät kollegat usko, että yksinkertaisella enemmistöllä voidaan muuttaa tekstejä. Pitää olla enemmistö siis toisessa käsittelyssä. Mutta siis sitten toisessa käsittelyssä voi tehdä tarkistuksia. No niin, tämä on siis selvää. Jos tämä on ok, me jatkamme sitten keskusteluun. Tähän li, li, osallistuu Trendpääosaston pääjohtaja, herra Matias Roite. Hän tulee tänne, tänne ylös ja joku lähtee tästä alas. Toivon siis, että tulet tänne ylös istumaan. Ja kun tulet, niin toivotan sinut tervetulleeksi tähän Euroopan parlamentin uuteen matkailu- ja liikennevaliokuntaan. Ja odotamme todellakin yhteistyötä kanssasi seuraavan viiden vuoden aikana. Ja että hyväksyt kaiken, mitä sanomme. So, so Mr. to the floor No niin, herra Roiten, annan sinulle puheenvuoron. Kiitoksia, puheenjohtaja. Osoittaakseni kollegoille myös, että ö, osaan myöskin saksaa, niin aloitan saksaksi. Ja koko pääosaston puolesta, mutta myös varapuheenjohtaja Tajanin nimissä onnittelen teitä tämän valiokunnan puheenjohtajan paikasta ja tietysti myöskin onnittelen varapuheenjohtajia. Tässä valiokunnassa olen erittäin iloinen voidessani olla taas täällä. Täällä on koko joukko tuttuja kasvoja, mutta myöskin paljon uusia naamoja. Odotan jo yhteistyötä kanssanne. Tämä valiokunta, se täytyy aivan selvästi sanoa, on ehkäpä se valiokunta, jos nyt tilastoja katsoo, se, joka tekee eniten työtä, tai jolla on eniten työtä ehkä ympäristövaliokunnan rinnalla. 10 <clears throat> prosenttia kaikista yhteispäätösmenettelystä tapahtui menneisyydessä tässä valiokunnassa. Tämä tarkoittaa sitä, arvoisat parlamentin jäsenet, jotka ovat myöskin nyt uusia täällä – ette ole valinneet ehkä helpointa valiokuntaa, mutta varmasti ehkä jännittävimmän. Viime vuosien aikana meillä on ollut hyvä luottamuksellisen yhteistyön perinne ja haluan tarjota teille, että tässä mielessä jatkamme työtämme myöskin tässä uudessa parlamentissa. Työntekijäni ja minä olemme käytettävissänne kaikissa asioissa. Monet vanhoista kollegoista tietävät, että voitte ottaa meihin yhteyttä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olemme aina yhtä mieltä asioista. Ja tämähän on tämä demokraattinen prosessi, että yritämme kehitellä parhaat mahdolliset lähtökohdat. Mutta nyt vaihdan Englantiin. yritän antaa teille hiukan näkymiä niistä asioista, jotka meidän mielestämme voisivat olla teidän valiokuntanne esityslistalla seuraavien kuukausien aikana. Tämä on hiukan hankala tilanne minulle, koska komissiokin on tässä vaihtumassa, joten puhun vain konkreettisista asioista, tulevaisuuden politiikoista, mutta olen kuitenkin hyvässä asemassa, koska voin tässä myöskin puhua liikennepolitiikan tulevaisuudesta asiasta, jonka komissio on juuri hyväksynyt ja keskityn tähän nyt sitten hiukan, Jos saan todeta kolme c liittyy eurooppalaiseen liikennepolitiikkaan kansalaiset, ilmastonmuutos ja kilpailukyky. Nämä kolme asiaa. Ehkä löydätte joitakin muita elementtejä, mutta näiden kolmen asian avulla olemme kiteyttäneet sen, mitä liikennepolitiikka tarkoittaa. Jos nyt aloitan täällä ensimmäisellä asialla kilpailukyvyllä. Liikenneteollisuus käsittää noin 7 prosenttia bruttokanantuotteesta, 5 prosenttia koko työllisyydestä. Ja tässä ensimmäisessä käsitteessä siinä on kolme muuta kirjainta, iitä englanniksi infrastruktuuri, innovaatio ja sisämarkkinat. Meillä on hyvä käsitys siitä, mitä liikennepolitiikka tarkoittaa kilpailukyvyn kannalta. Tietysti tässä on tämä ulkoinen teollinen ulottuvuus. Kun sitten ajatellaan ilmastonmuutosta, meidän täytyy huomata se, että liikenne käsittää noin neljänneksen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä – Me olemme jossakin määrin onnistuneet käsittelemään ilmastonmuutosta joillakin alueilla, mutta emme liikennealalla. Vuodesta 1990 lähtien liikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöihin on kasvanut yli kolmanneksella. Ja uskon, että seuraavien vuosien aikana, myöskin kun tässä nyt neuvottelut Kööpenhaminassa alkavat, ilmastonmuutos tulee olemaan hyvin tärkeä avaintekijä liikennepolitiikassa. Ja tietysti tässä voi kehitellä jotakin alalajeja vielä. Sitten kolmas elementti, kansalainen, kansalaiset. Kansalainen työntekijänä liikennesektorilla – ja liikenne, liikenteen käyttäjänä. Sosiaalinen ulottuvuus, turvallisuus, ulottuvuus ja turva, turvallisuus. Eli tässä nämä kolme asiaa, jos nyt yritän tässä kuvailla, mitä liikennepolitiikka käsittää. Näiden kolmen parametrin puitteissa, jos nyt totean näin, varapuheenjohtaja Tajani on esittänyt tiedonannon liikennepolitiikasta tulevaisuudessa. Meidän täytyy tarkastella tulevia trendejä yhteiskunnassa. Ikääntyminen. Meillä on varmastikin vähemmän julkista rahoitusta, vähemmän tietotaitoa, maahanmuutto, sisäinen muuttoliike – liikkuminen, ympäristöön liittyvät haasteet. Mutta myöskin se havainto, että öljy tulee loppumaan meiltä, tai sellainen öljy, jonka voimme kustantaa. Tämä tapahtuu hyvin nopeasti. Joten se kysymys, että mitä seuraan, ei ehkä viiden, mutta 10-20 vuoden aikana tapahtuu, on radikaali muutos liikennejärjestelmässä. Meidän täytyy pohtia tätä ja sen täytyy olla myöskin osa kaikkia pohdintoja liikennealalla. Kaupungistuminen, entistä enemmän maat kaupungistuvat, ja tietysti tämä vaikuttaa siihen, että ruuhkat lisääntyvät, saastuminen kasvaa, myöskin globalisaatio, globalisaatio kun ajatellaan tuotteiden kuljetusta, työllisyyttä, mutta myöskin maailman moottoristumista. Joten jossakin määrin tämä koskettaa meitä kaikkia, teitä parlamenttina, meitä komissiona, neuvostoa. Tähän liittyy hyvin radikaaleja kysymyksiä liikennepolitiikassa seuraavan viiden vuoden aikana. Minun tärkein viestini teille tänään on, että on olemassa vaihtoehto, valinta liikennepolitiikoille on olemassa vaihtoehto määritellä tulevaisuuden agenda tai antaa energia-alan toimijoiden, ympäristöalan toimijoiden, rahoitusalan toimijoiden myöskin määritellä, miltä tämä liikennealan agenda näyttää. Minä ehdottaisin, että yhteistyö seuraavien kuukausien vuosien aikana on sellainen, että me liikennealan ihmisinä – otamme tämän haasteen vastaan, koska se on myöskin haaste Euroopan unionin tasolla. Mutta kuitenkin monet vastauksista täytyy löytää alue- tai paikallistasolta. Joten tässä nyt täytyy myöskin toissijaisuus periaate ottaa huomioon. Meidän täytyy varmistaa, että emme tee joitakin asioita EU-tasolla, jotka voitaisiin tehdä paremmin alueellisella tai paikallisella tasolla. Olen varma, että kun ajatellaan niitä keskusteluja, joita käymme seuraavien kuukausien ja vuosien aikana, tämä tulee olemaan hyvin voimakas tekijä keskusteluissamme. Kun ajatellaan tätä keskustelua tulevasta liikennepolitiikasta ja teidän toimintanne palautteenne pohjalta, keskustelujen pohjalta seuraava komissio muotoilee uuden valkoisen kirjan Euroopan liikennepolitiikasta. Ja haluaisin antaa teille hiukan esimakua niistä jännittävistä asioista, jotka tässä ovat edessämme, kun ajatellaan niitä pohdintoja ja toimia, jotka liittyvät näihin kolmeen liikennepolitiikan tärkeimpään kohtaan, jotka ovat edessämme. Puheenjohtaja, jos saisin vielä lyhyesti ja sitten vastaan mielelläni kysymyksiin, koska tämä varmastikin on paras tapa hoitaa tämä asia. Lyhyesti käyn läpi muutaman asian, jotka todennäköisesti ovat seuraavien kuukausien aikana esityslistallamme. Ensinnäkin Ajalla Senda jo kysyikin tästä. Me todennäköisesti teemme lainsäädäntöä siviili-ilmailu onnettomuuksista. Viimeisen kahden kuukauden aikana on tapahtunut kolme valtavaa onnettomuutta, viime vuoden aikana myöskin. Nyt täytyy EASan roolia kehittää, mutta myöskin koordinaatio roolia eri kansallisten ö, onnettomuustutkintalautakuntien välillä. Nämä ovat ensimmäiset asiat, jotka tulevat esityslistallenne. Varapuheenjohtaja Tajani ottanut asian esille 8. syyskuuta sen jälkeen, kun Regiossa tapahtui rautatieonnettomuus. Silloin pidetään siis konferenssi rautatieturvallisuudesta. Teidät myöskin toivotetaan tervetulleeksi kyseiseen konferenssiin. Tarkoitus olisi toteuttaa toimintaohjelma kaupunkiliikenteestä syyskuun lopussa. Kyseessä on toimintaohjelma, joka käsittelee näitä kolmea tärkeää asiaa, kolmea c ja myöskin toissijaisuus periaatetta. Tällä hetkellä myöskin katsotaan matkustajan oikeus, lainsäädäntöä, meriliikenne ja tieliikenne alalla bussien kohdalla. Ja jos nyt ajattelen keskusteluja neuvostossa, niin me tarvitsemme teidän tukeanne, kun ajatellaan lainsäädäntö ehdotuksen soveltamisalaa, joten tästäkin käydään mielenkiintoisia keskusteluja. Myöskin odotamme mm, myöskin tätä koridoriväyläasiaa. Tämäkin käsitellään syyskuussa, lokakuussa. Tämä on erittäin tärkeä ehdotus, jolla voidaan varmistaa että meillä on pääsy rautatie rahtiväyliin. Ja kuuntelin mielelläni tätä keskustelua älykkäistä tieliikennejärjestelmistä ja tuesta, jonka annoitte Rouva Jensenille neuvotteluja silmällä pitäen. Niin kuin tässä jo todettiin, olemme työstäneet tätä jo jonkin aikaa ja muistan jo, että kymmenen vuotta sitten tätä käsiteltiin vapaaehtoistasolta, mutta se ei näköjään ole tuottanut niin paljon hedelmää kuin toivoimme. Kun ajatellaan ulkoista politiikkaa, jossa vahvistetaan yhteistyötä, liikenneyhteistyötä Euroopan ja Afrikan välillä, lentoliikenneturvallisuutta, Euroopan laajuisia tieverkkoja, tieliikenneturvallisuutta, meriliikenneyhteistyötä. Tässä nyt muutamia elementtejä tästä tiedonannosta. Ja teillä on myöskin edessäni jo luvattu ehdotus. Varapuheenjohtaja Baro on tätä ehdottanut. Tämä liittyy lentoliikenneturvallisuuden rahoittamiseen. Komissio hyväksyy huomenna päätöksen TEN-T-koordinaattorien mandaatin pidentämiselle. Ja haluaisin tässä sanoa myöskin, että kaikki olemme erittäin järkyttyneitä Calva Med äkillisestä kuolemasta, joka oli yksi liikennekoordinaattoreistamme. Karfa Miet oli ensimmäinen, joka aloitti eurooppalaisen liikennepolitiikan. Hän tuotti ensimmäisen valkoisen kirjan liikennepolitiikasta. Hän oli se, joka muutti myöskin liikennepääosaston aikanaan sellaiseksi pääosastoksi, josta tuli hyvin aktiivinen liikennepolitiikasta verrattuna sellaiseen, jossa oli, oli hyvin paljon virkamiehiä, jotka estivät tällaisen politiikan syntymisen. Karl on ollut erittäin hyvä ystävä kaikkien näiden vuosien aikana. On aina ollut mukana prosesseissamme ja olimme todella kaikki erittäin surullisia, kun kuulimme tämän uutisen. Karl van Miedin seuraaja Äh, ja myöskin kaupalaisen seuraaja, heistä täytyy vielä päättää. Mutta tietysti komissio kuulee ensin teitä. Sitten muutama tekninen asia. Esimerkiksi meriliikenne, laivastoasia. Ja teidän täytyy myöskin tarkastella tärkeää elementtiä, joka liittyy eurooppalaisen integroituun meriliikennealueeseen. Tämä ei ole mikään tekninen ehdotus, mutta hyvin tärkeä ehdotus kuitenkin. Tarkoituksena on varmistaa, että kun ajatellaan merten moottoriteitä, voisimme päästä sellaiseen tilanteeseen, missä ajaminen Kööpenhaminasta Pereukseen – ei ainoastaan rekalla, vaan myöskin laivalla. Mahdollistaisi meidän toimivan eurooppalaisilla yhtäläismarkkinoilla. Ja sitten on paljon muitakin aihepiirejä, jossa ö, TRAN pääosasto on aina luottanut tähän valiokuntaan – Mainitsen tässä nyt Galileo-kysymyksen. Euroopan laajuisten verkkojen rahoittamisen ja myöskin kiistanalainen kysymys työajat, tieliikenteen toimijoiden työajat ja myöskin meillä on hyvin paljon muita tärkeitä asioita edessämme ja odotan todellakin yhdessä pääosastomme muiden työntekijöiden kanssa, että teemme yhteistyötä saman luottamuksen hengessä kuin aikaisemmin. Te olette saaneet paljon tietoa meiltä, paljon lainsäädäntöä on tehty, mutta tärkein on tämä raamattu, jossa nyt tästä voidaan nähdä, mitä edellisellä vaalikaudella on saavutettu. Rainin kirja on aivan yhtä paksu. Kiitoksia. Kiitoksia pääjohtaja tästä esityksestä. Kiitoksia, että tulitte näin aikaisin ja näin aikaisessa vaiheessa – ja olemme kaikki yhtä mieltä varmastikin sieltä, sitä, että odotamme yhteistyötä kanssanne, henkilöstösi kanssa. No, tärkein yhteinen tavoite on se, että parannetaan liikennettä Euroopan unionin sisällä, mutta myös se, että otetaan huomioon laajemmat vastuut, ilmasto, kansalaiset ja niin poispäin. Kiitoksia oikein paljon tästä. Minulla on tässä puhujaluettelo. luettelo Ja nyt tässä pyydänkin kurinalaisuutta puhujilta. Jos voisimme olla mahdollisimman, tai puhua mahdollisimman lyhyesti, tämä auttaisi. Nyt aloitan neljällä koordinaattorilla, joten pitäkääpä mielessänne, että kaikki saavat mahdollisimman paljon aikaa kertoakseen asiansa pääjohtajalle ja hänellä on sitten aikaa vastata. Ensinnäkin herra Gross. Kiitos herra puheenjohtaja. Haluan myös kiittää sitä, että perinteisen tapaan otetaan koordinaattoreilla, mutta haluan olla lyhyt sanani, jotta myös kollegat voivat ilmaista mielipiteensä. Haluaisin kiittää eh, teitä siitä, että tulitte näin istuntokauden alussa antamaan pikaisen yhteenvedon asioista. En halua korostaa kaikkea, mitä sanoitte, Uskoakseni kaikki yhdessä tunnemme jo menneisyydestä ne haasteet, jotka liittyvät energiaan, ilmastoon, liikkuvuuteen ja turvallisuuteen. Haluaisin tarttua kolmeen asiaan. Ensinnäkin uskoakseni ne, jotka ovat olleet tekemisissä liikenteen kanssa kentällä tällä hetkellä, jo muutama kuukausi sitten tilanne oli se, että ovat jatkuvasti joutuneet tekemisiin talouskriisikysymyksen kanssa. Tuleeko komissio eri alueilla tarttumaan aloitteeseen, jotta saataisiin tällaisia ajattelusysäyksiä ja mahdollisuuksia. Meihinkin kohdistuu odotuksia. En nyt sanoisi, että tällä hetkellä odotetaan vähemmän uusia sääntöjä, vaan enemmänkin ymmärrystä sille, mitä tällä alueella on tapahtumassa. Toinen kysymys, kommentti, koskee toista tavoitetta, perusasia, joka on kommunikaatio. Me olemme viime vuosina tehneet paljon työtä ja olemme menneet hyvin kurinalaisesti vaalitaisteluun, joutuneet toteamaan, että ulospäin tämä tehokkuus ole kovinkaan näkynyt. Ihmiset eivät ole havainneet sitä, vaikka olemme vankkaasti käsineet sellaisia asioita, jotka koskettavat kansalaisten arkipäivää. Eivätkö komissio ja parlamentti yhdessä voisi harjoittaa tiedottamista niin, että kaikki ymmärtäisivät sen, eivät vain ne, jotka ovat istuneet valiokunnassa joitakin vuosia tai joillakin asioita käsivillä osastoilla hallinnossa. Sitten viimeinen asiani on neuvosto. Sitä minä mieluiten olen valmis kurittamaan. Eikö olisi kenties taas ajankohtaista tutkia sitä, miten mahdollisesti erinäisten hyvien ajatusten toimeenpano, joita tällä on kehitelty ja jota neuvosto on ollut yhdessä päättämässä – miten niitä on pattu toimiin eri jäsenvaltioissa, koska hyvin vähän on kansalaisten piirissä ymmärrystä sille, että kun me sanomme, että me olemme tehneet päätöksen jossakin asiassa, että sitten jo ensimmäiset valtiot hakevat poikkeusmahdollisuuksia, jotkut eivät pyri panemaan sitä edes toimeen, tai jotkut panevat taas sen asian niin voima mutkikkaasti toimeen, että sitä on vaikea edes ymmärtää. Tämäkin on sellainen aihe, johon täällä voitaisiin tarttua yhdessä kenties ajattelen sitä, että tutkittaisiin sekin, voi, mitä on saatu aikaan jo jollakin menneisyydessä tehdyllä asioilla, pitäisi kenties jotakin asioita yksinkertaista ilman, että nyt kaikkea ryhdytään avaamaan. Halusin tuoda tämän esille siksi, että halusin mainita tämän lisäyksenä kaikkeen siihen mielenkiintoiseen, mikä te otitte esille. Kiitos. Kiitos. Kiitos herra puheenjohtaja, kiitos myöskin herra pääjohtaja siitä, että näin väärässä vaiheessa olet tullut tänne ja esittämään mielenkiintoisia ajatuksia. Haluaisin myös tarttua kolmeen kysymykseen. Ensimmäinen paketti koskettaa ilmaliikenteen turvallisuutta. Me olemme sellaisessa äh, kummallisessa tilanteessa, että, että me nyt kiusaamme ihmisiä ihmisiä sillä, että he eivät saa viedä mukana näitä tappavia partavisia ja hajuvesiä ja sitten saman aikaan kun olemme tehokkaita tässä, niin lentokoneet vain putoavat taivaalta. Tämä on kehitys, joka on mennyt hiukan väärään suuntaan ja minua kiinnostaisi, miten nyt vedetään tässä asiassa, joka koskee nesteiden koneisiin ja mitä konkreettisesti tulee tapahtumaan Euroopassa niin, että sanan ilmaliikenteestä turvallisempaa Tuleeko myöskin joitakin äh, arviointikriteerejä eurooppalaisille lentoyhtiöille? Tällä hetkellä minun käsittääkseni valitsee suuri epävarmuus ja tämä pitäisi ratkaista. Toinen asia on sitten se, mitä komissio konkreettisesti suunnittelee ajatellen liikenteen äh, tulevaa ekologisointia kokonaisuudessaan. Olen ymmärtänyt, että talouskriisi aiheuttaa nyt ongelmia, mutta eihän nyt voi olla niin, että Euroopan unionin tukiohjelmat kriisi vaikuttaisi siihen, mitä on tilanne teillä. En tiedä, miten tähän voitaisiin tarttua sitten se, että voidaanko siirtää liikennettä enemmän ekologisempiin liikennejärjestelmiin. Ja tästä yhteydessä, tässä konkreettinen kysymys ajatellen minua Ruotsia puheenjohtajavaltiona. Nyt on kiertänyt huhuja siitä, että pyrittäisiin saman aikaan uusi säädös jolla pyritään löytämään tällaisia ratkaisuja Euroopan laajuisesti. Kaksi ja puoli sitten tämä talo teki päätöksen säädöksestä, joka on järkevä ja josta myöskin muiden ryhmien kollegojen kanssa on keskusteltu. Euroopan parlamentti ei ole kiinnostunut siitä, että järkevää määräys ruvettaisiin taas muuttamaan. Ja kolmas asia, pääasiassa tai pelkästään puhuitte liikennehankkeista ja liikennepolitiikasta. Käsiteltykö te myöskin matkailua? Mitä siellä on odotettavissa? Ajattelen tässä erityisesti yhtä asiaa. Mikä on Slovenian vinjettikeskustelun tilanne? Thank you. Kiitos. Lightfried. Ja sitten Ersterks. Kolme minuuttia ja sitten yritän kaikille muille antaa kaksi minuuttia. Tämä ohjenuoraksi. Eh- Kiitoksia. Ja kiitoksia Ruitelle siitä, että hän on tullut tähän uuteen valiokuntaan näin varhaisessa vaiheessa. Ja hän on tullut selittämään meille näistä perusasioista. Me elämme nyt vähän haikeaa aikaa, koska komission jäsenet nyt muuttuvat ja komissionkin tulee uusia kasvoja. Eli nyt on hiukan vaikea katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Mutta yhdessä asiassa meidän ei tulisi hukata aikaa. Meille tulee uusi valkoinen kirja ja riippumatta siitä, Onko meillä vanha vai uusi kasvokomissiossa Tälle valkoiselle kirjalle pitää tehdä jotain. Ja komission pitää ottaa selkeästi kantaa, eli halusimme tai ei, meidän täytyy nyt katsoa tulevaisuuteen. Ja jos katsotaan nyt tärkeitä kohtia liikennepolitiikassa, meidän on ilmoitettava, mitä me haluamme tehdä. Komission kunnianhimon taso on tässä merkittävä tekijä, mutta joka tapauksessa komission pitäisi ottaa kantaa mahdollisimman nopeasti. Sitähän me odotamme komissiolta. Eli meidän pitäisi yleisesti keskustella kestävyydestä, taloudellisesta ja sosiaalisesta ja ympäristöllisestä kestävyydestä. On turha korostaa nyt vääriä asioita. Eli haluaisin nyt nähdä, miten te vastaatte tähän. Tässä tiedonannossa on monia mielenkiintoisia kohtia, pitää katsoa yhteisöllistymistä. Mutta on toinenkin asia, jota haluaisin tarkastella, eli markkinoiden avaaminen. Jos halutaan todellista eurooppalaista markkinaa liiku- liikenteelle, ja jos haluamme poistaa vielä olemassa olevia esteitä, Karl van Miert teki tässä paljon työtä, ja kiitoksia siihen, että viittasitte häneen. Mutta te varmaan jo tiedätte, että aina kun olemme halunneet aikaisemmin päästä sopuun, parlamentti ja komissio ovat olleet liittolaisia neuvostoa vastaan. Meidän on ollut pakko puristaa sopimus neuvostosta. Ja liikennevaliokunnassa valtaosa haluaa, että komissio on edelleen liittolaisemme. Kiitoksia Dirk. Sitten seuraavaksi edustaja Kram. Niin, minäkin haluan kiittää esityksestä. Minäkin en oikein ymmärtänyt, kuinka miksi siirrytte puhumaan englantia tai ymmärsin siinä vaiheessa, kun sanoitte, että kolme kertaa C sen sijaan sanot PKV, joka tarkoittaa eh, henkilöautoa saksaksi. Niin, tämä kysymys, joka liittyy ilmastonmuutokseen. Te viittasitte siihen, että kolmasosa hiilidioksidi päästöistä EU syntyy liikenteestä ja vuodesta 90 kasvu on ollut 35 prosenttia. Tämä 35 prosentin kasvu on vielä vakavampi asia, jos ajatellaan, että kaikilla muilla sektoreilla hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 10 prosenttia. Se merkitsee sitä, että liikenne vie mennessään sen, mitä on pystytty miljardien investoimilla säästämään teollisuudessa ja lämpöeristyksellä. Siis me, jotta voimme pystyä toimimaan ilmastonmuutoskysymyksessä, tämä on hyvin tärkeä asia. Hyvin, olin tiitollinen siitä, että sanoitte sen näin selvästi. Sanoitte myös siinä, että öljy vähenee, mutta jos meillä on 500, 450 autoa asukasta eh, kohti EU-ssa, niin tilanne on se, mikä se on, mutta jos Venäjällä ja Kiinassa päästään lähellekään näitä samoja arvoja, niin tilanne on se, että öljy loppuu, teräs loppuu ja kaikki muutkin luonnonvarat loppuvat. Joten tässä pitää muuttaa etulotapaa ja katsoa asiaa globaalisti, ja globaalistumista itse asiassa kukaan ei voi estää. Sitten vielä kaupungeista kaikki ilmastolle vaaralliset päästöt 70 prosenttisesti ovat lähtöisin liikenteestä, joten meidän pitää käsitellä myöskin kaupunkiliikennettä. Kaupungeissa on vastarintaa, mutta sellainen mahdollisuus, me voimme ohjata asioita subsidiariteista huolimatta, on rahaa. Parlamentissa on päätetty, että tulevaisuudessa vähintään 40 prosenttia investoinneista liikenteeseen täytyy kohdistaa kiskoliikenteeseen. 60 prosenttia, eh, tällä hetkellä vain 20 prosenttia menee kiskoliikenteeseen. Tämä on tärkeää, eh, miten täytä tähän parlamentin päätökseen Euroopan tasolla Euroopan lainsäädännössä reagoida. Sitten liikenne Euroopassa on liian halpaa ympäristöystävällinen liikenne on kallista. Me teemme paljon järjettömiä asioita. Yhdistynyt kunnianskunta vie 5 miljoonaa tonnia sianlihaa ja tuo saman määrän lihaa. Et, ei siis tarvitse tämä järjetöntä toimintaa. Samoin myöskin kananlihaa, sitä viedään Afrikkaan ja se on siellä halvempaa kuin paikallisesti tuotettu kananliha. Tämä on kehityspolitiikka myös järjetöntä, mutta myös liikennepoliittisesti järjetöntä. Tällaisiin asioihin täytyy puuttua. Jos minä lopuksi, jos tulen junalla Berliinistä Brysseliin, maksan 90 prosenttia arvonlisäveroa ja liikenteen osalta tällaista ei tapahdu. Miten saataisiin aikaan se, että olisi reilua kilpailua? Miten aiotte tehdä, että siis ei mitään epäreilua kilpailua niin kuin tällä hetkellä on? Kiitoksia Michael. Nyt viimeinen puhuja tällä kierroksella Reuter vastaa ja sitten seuraava seuraavat puheet sen jälkeen. Dank u voorzitter. Dank meneer Rutte dat u zo snel... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että tulitte tänne näin nopeasti tähän valiokuntaan. Ja kiitoksia myös, että viittasitte tähän Karfan Miedin traagiseen kuolemaan. Olin 80-luvulla täällä parlamentissa ja koin, millaista liikennepolitiikkaa hän harjoitti, mutta haluaisin nyt puhua muutamasta asiasta. Ensiksi infrastruktuurista. Nyt tällä hetkellä on meneillään talouskriisi, taantuma ja tästä syystä olisi tärkeää tutkia, millaisia projekteja, joita TENNin puolesta rahoitetaan, voitaisiin nopeuttaa, koska näin voisimme parantaa työllisyystilannetta ja talouden elpymistä. Ja sitten pyytäisin tai kysyisin teiltä, että katsoisitte, millaisia, mitä projekteja tässä voitaisiin nopeuttaa. Ajattelen tässä sisävesiliikennettä, koska ikävä kyllä niitä ei oteta riittävästi huomioon. Ja sitten haluaisin liittää erään asian, erään sanan esitykseen. En kuullut sitä vielä. Täytäntöönpano on se. Ei riitä, että on uusia sääntöjä, vaan pitäisi myöskin katsoa, että kaikki voitaisiin sitten täytäntöönpana esimerkiksi lepoajat liikennesektorilla, mutta myöskin henkilöliikenteessä – kuulin muun muassa, että Italiassa matkailijat minun maastani saavat sakkoja siitä, että tekevät pieniä liikennerikkomuksia. Tämä pitäisi tarkistaa. Ja sitten vielä toissijaisuus aivan lopuksi. Minun ryhmälleni tämä on asia, jota tarkkailemme hyvinkin tarkasti. Se on myöskin tärkeää. No nyt kuitenkin pohdin, onko jo, joillakin eurooppalaisilla säännöillä sitten pienempi vaikutus tiettyihin tilanteisiin. Ajattelen nyt esimerkiksi tilannetta eräällä skottilaisella saarella, jossa myöskin sunnuntaisin lauttapalvelu toimii, vaikka kansalaiset eivät sitä halua. Eivätkö saaren kansalaiset ole tässä tärkeitä, koska siellä on pitkät perinteet, että sunnuntaisin näitä lauttoja ei kulje, vai onko tärkeämpää se, että tätä palvelua tarjotaan joka päivä? Tämäkin on tärkeä kysymys. Kiitoksia. Herra Rytte, haluatteko vastata nyt näihin ensimmäisiin kysymyksiin, ja sitten jatkamme vielä muiden jäsenten kysymyksillä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron, koska he ovat tarttuneet moniin asioihin, joihin minun itseni olisi nyt tarttua. Ennen kaikkea herra Gross, joka selkeästi viittasi valitsevaan tilanteeseen ajatellen talouskriisiä. Olemme kohtaamassa tämän selvästi myös liikenteen alueella, ennen kaikkea rahdin alueella on selvästi nähtävissä tämä tilanne. Ja me olemme tehneet esityksiä monia toimenpiteitä, joissa on pyritty löyhentämään valtion tuen sääntöjä ja pyrkinyt äh, tarvitsemaan myöskin ilmaliikennettä. Olemme pyrkineet äh, äh, sen, mitä herra Fandalin otti esille, että tätä sisäliiken, sisävesiliikenteen kysymystä, koska Tämä vaikuttaa siihen voimakkaasti, tämä kriisi. Olemme myöskin kuunnelleet kaikkia eri sektoreita. Tärkein viesti, jonka olemme antaneet, on se, että nyt ei pidä palata takaisin protektionismiin. Täytyy pyrkiä käsittelemään tätä erityistä tilannetta, pyrkiä auttamaan, mutta ei pidä palata protektionismiin sellaisiin toimiin, jotka häiritsevät sisämarkkinoita. Mitä tulee toimenpanoon? Kommentti, joka monet teistä ottivat esille, kyllä. Ajatellen trendpääosaston tulevaa työtä on hyvin tärkeää, selvää, että meidän täytyy keskittyä enemmän kuin menneisyydessä toimeenpanoon – siihen, miten jäsenvaltiot toimivat lainsäädäntöä. Vahvistan sitoumuksen siitä, että me tulemme tiedottamaan teille rikkomusmenettelyistä ja olemme katsomassa tällä hetkellä rautatiepaketin toimeenpanoa. Olemme, tulemme tekemään teille lukuisia säännöllisiä kertomuksia, jotka liittyvät lainsäädännön toimeenpanoon, mutta tähän täytyy voimakkaasti kiinnittää huomiota tällä alkavalla kaudella. Sen sijaan, että saataisiin lisää lainsäädäntöä, olisi <clears throat> kiinnittävä huomiota siihen, että pannaan toimeen se lainsäädäntö, jota on hyväksytty. Toinen asia, jonka herra Gross otti esille tässä yhteydessä, on myös hyvin tärkeä. Yksinkertaistaminen. On paljon tehtävää, ajatellen sitä, että tarkastellaan lainsäädäntöä. Ajatellaanpa ensimmäistä rautatiepakettia, sen konsolidointia ja muita elementtejä, joita voitaisiin tarkastella, onko mahdollista yksinkertaistaa lainsäädäntöä. Tulemme tarttumaan tähän. Tiedottaminen. Niin, se on neljäs keskeinen kysymys ja varmasti kaikkein tärkeimpiä. Tässä pitää harjoittaa yhteistyötä. Olemme voineet jälleen todeta, että kaikki, mitä me teemme Euroopan unionin tasolla, mikä on hyvää ja joita kansalaiset pitävät arvossa, ei nähdä eurooppalaisena. Mutta kun teemme asioita, jotka ovat hankalia, ne nähdään sitten eurooppalaisina. Tiedätte Euroopan parlamenttina tämän asian paremmin kuin minä. Minun ei tätä tarvitse sanoa. Meidän pitäisi ajatella tiedottamista. Meidät tunnetaan herra Lightfried hyvin näistä nesteistä. Sanoisin asian näin. Olemme sitoutuneet voimakkaasti. Varapuheenjohtaja Baho, varapuheenjohtaja Tajani ovat sitoutuneet voimakkaasti siihen, että tehdään esitys, joka koskee nesteitä. Samaan aikaan on varmistettava, että on tekniikka, jolla voidaan selviytyä tästä ratkaisusta. Olen vakuuttunut siitä, että varapuheenjohtaja Tajani tulee puhumaan teidän kanssakin kaikista näistä asioista lähiviikkoina ja kuukausina. Saisin, jos voisin todeta, niin voisin sanoa selvästi, että olen täysin yhtä mieltä varapuheenjohtajan kanssa tästä kysymyksestä. Kysymy- tarkoituksena pyritään, on se, että pyritään poistamaan tämä nesteiden seuran tämän valvontamenettelyn, mutta pyrimme kuitenkin tekemään tämän niin, että ei synny 27 erilaista määräystä eri jäsenvaltioissa, joka olisi kansalaisten kannalta vielä hankalampaa, joten pyrimme selvittämään, miten asia voitaisiin toteuttaa. Sitten myöskin varapuheenjohtaja Tajani on voimakkaasti sitoutunut siihen, että tullaan tekemään selvityksiä – Uh, in the immediate future. Siitä, mm, että tämä on aika Ruotsin puheenjohtajan aikana esitys, jolla joten pyrimme tekemään selvityksiä asiasta edelleenkin. Ensin että kun sanotte, puhuitte matkailusta, että voisin selviytyä kysymystä sillä, että sanoisin, että asia ei kuulu minun pääosastoni alueeseen, mutta kun puhutte Slovenian vinjetistä, niin sekin on asia, jos, jossa kuitenkin vastuu on jaettu komissiossa. Sanon vain, että tarkkailemme asiaa hyvin, seuraamme asiaa hyvin läheisesti ja otan huomioon teidän kommenttinne. Herra Sterks, markkinoiden avaaminen selvästikin on yksi elementti, joka on ollut ajamassa integroitua liikennepolitiikkaa, joka on tärkeä kysymys, mitä tulee kokonaiskysymykseen, jonka herra Kramer teki, joka koskee liikennepolitiikkaa lähikuukausina, toivon ei kuitenkaan liian pitkän ajan kuluttua, me tulemme käymään keskustelua, mitä tulee tähän eurovinjettiin, koska se on konkreettinen esimerkki siitä, miten voitaisiin käsitellä liikennettä. Tätä Troi on käynyt kovaa kamppailua. Ajattelen parlamentin kantaa ja nyt katsomme sitten, mihin päädytään tässä Eurovinjetti-asiassa. Herra Dalen, mitä tulee Euroopan varojen käyttämiseen, jotta voidaan kiihdyttää infrastruktuurin aikaansaamista. Olemme pyrkineet saamaan tätä aikaa elpymishankkeiden ohjelman puitteissa 140 miljardilla. Mutta nyt ajattelen sitä, että on hakemukset ovat laajuudeltaan suurempia kuin se, miten paljon varoja on käytettävissä yhden suhde kahteen, niin tarvitsemme lisää varoja. Kiitos herra Ryytte. Tässä puhujaluettelossa on yhdeksän jäsentä. Luen nimen. Mr. Mrs. Lichtenberger, Mrs. Ayala Sander, Mrs. Foster, Mr. Kuhn, Mr. Grandes Pascual, Mr. Liberatsky and Mr. Kansian. I'm going to close the... Ja suljen luettelon nyt ja pyytäisin nyt, että nämä jäsenet puhuisivat mahdollisimman lyhyesti, puolitoista, maksimissaan kaksi minuuttia. Ja kun näette, että alan heilutella tätä, tiedätte, että aika lähestyy loppuaan. Joten pyytäisin nyt kurinalaisuutta ja olisin erittäin kiitollinen teille siitä näin puheenjohtajana ensin herra Koh. Kiitoksia puheenjohtaja herra Ryyte. Voimmeko odottaa aloitteita kolmeen asiaan? Tieliikenneturvallisuustoimintaohjelmaa, sitten rekkojen painot ja muut mitat ja tekninen valvonta. Juuri kun puhutaan tie, puhutaan näistä älykkäistä tieliikennejärjestelmistä, niin tämä valvonta on meidän mielestämme tärkeä. Kiitos. Mr. Koch, you're a hero. Thank you very much. Kiitoksia, olette sankari, herra Koch. Herra Algadri. Eh, kiitoksia. Puhun hiukan pidempään, mutta yritän kuitenkin puhua lyhyesti. Eli kiitoksia Ryte siitä, että olette paikalla täällä. Te puhuitte lähinnä tämän tiedonannon sisällöstä, eli hyvin suodatitte nämä suuret poliittiset linjat. Ja valkoinen kirja, mielestäni sen pitäisi olla mahdollisimman konkreettinen ja sen pitäisi mielellään liittyä jonkinlaiseen aikatauluun, jotta emme tiedä ainoastaan mihin suuntaan ollaan menossa, vaan milloin saavumme tähän päämäärään. Sitten puhuitte arvioinnista, kestävä liikenne – on ongelmallinen, koska me emme ole päässeet tavoitteisiin. Te puhutte juuri tästä eurovinjettijärjestelmästä, ja sen parissa tehtiin hyvin paljon työtä, jotta saisimme aikaan kunnianhimoisen lainsäädäntöesityksen, mutta pelkään, että se on nyt jäämässä jumiin neuvoston tasolla. Mielestäni siellä ei olla kovin innokkaita etenemään nopeasti. Ehkä yhdessä voisimme miettiä, millä tavalla voisimme kannustaa neuvostoa edistymään. Voimme puhua ulkoisten kulujen sisäistämisestä ja hinnoittelusta tai muista asioista, mutta meidän pitää siirtyä kohti kestävyyttä, eli sitten lisäkysymys vielä tästä aiheesta. Komission pitäisi tehdä esityksiä liittyen tilinpitojärjestelmiin valmisteveron osalta ja kuinka pitkällä tässä asiassa ollaan edetty. Ja sitten pieni huolenaihe, jonka halusin ottaa esille liittyen siihen, että lentokentistä pitäisi tehdä turvallisempia ja sitten tämä toimintasuunnitelma. Voiko komissio tulevaisuudessa pitää kiinni aikatauluista, joista se on sopinut? Tässä puhutaan nyt kuuden kuukauden ajasta, joka on nyt vierähtänyt. No se oli siinä ja siinä, että ehditte. Edustaja Lichtenberger. No niin, minulla on hyvin paljon kysymyksiä, mutta hyvin lyhyitä. Ensinnäkin nämä vaaralliset lasten istuimet lapsille ja vauvoille. Puhu, tässä luvattiin tutkimusta. Milloin se nyt vihdoin saadaan? Tämä on hyvin ongelmallinen asia minulle, että ketään parlamentaarikkoa E, ei luvattuun esitystä siitä, että mistä me olemme täällä keskustelleet. Että otetaan myöskin huomioon sosiaaliset kustannukset valtioille, tämä rahoitus, jota tarvitaan näitä rakennuksia vasten. Tämä gigalain kysymys, siis haluan siihen selkeän vastauksen. Sitten kolmanneksi matkustajaoikeudet lentoliikenteessä – jo viimeisellä vaalikaudella alettiin keskustella tästä denied boarding-asiasta, onko tähän liittyvää aineistoa, koska meillä on sellainen vaikutelma, että useammat ihmiset kertovat, että matkustajaoikeudet lentoliikenteessä eivät toteudu siten, että ne todellakin ovat käytännöllisiä myöskin matkustajille. No sitten lentäjien väsyminen, puhuttiin näistä lepoajoista, ja myöskin on olemassa todennäköisesti tutkimus väsymisestä, ja siitä täytyy keskustella täällä, koska puhuimme siitä myöskin viime vaalikaudella. Sitten lentokoneiden sisäilma, siihen on olemassa uutta tietoa, koska tässäkin on tehty hyvin tai on kielteisiä kokemuksia, mitä komissio tekee siihen liittyen, ja miten rekkaliikenteen valvonnan täytäntöönpano toimii, koska jäsenvaltiot eivät todellakaan ole tässä toimineet ja näinpä tilanne on aina vain huonontunut. Kiitos. Olette hyvin täsmällisiä, puhuitte melkein kaksi minuuttia. Kiitoksia. Kiitoksia ja onnittelut siitä, että Reuta on nyt paikalla ja että hän kertoi meille näistä tiedoista. Haluaisin puhua vielä tästä tieliikenneturvallisuudesta ja rikkomuksista. Mä teemme juuri päätöksen viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja myöskin meidän täytyy arvioida vuoden 2010 tavoitteita ja uutta suunnitelmaa. Sitten Galileo tässä on puhuttu kahdesta keskuksesta ja sopimuksessa oli puhuttu kolmesta. Eli voisit puhua tästäkin meille hiukan enemmän. Sitten olen täysin samaa mieltä tästä Karvan Missin tilanteesta. Ja huomenna kaksi koordinaattoria korvataan ja Davignon, hän ikävä kyllä piti epäosuvia puheenvuoroja tässä valiokunnassa aikaisemmin. Sitten tästä Afrikka-suunnitelmasta. Somalia, nämä kalastuskysymykset ovat kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä liittyen meriturvallisuuteen tällä alalla. Ja sitten rahoituksesta haluaisin tietää, mitä nyt ollaan keskustelemassa tulevaisuudesta TNT-verkkojen osalta. Sitten ilmailussa puhutaan turvallisuudesta, mutta terveellisyys ja mukavuus ovat myöskin tärkeitä teemoja kansalaisten tilanne ei tällä hetkellä ole mitenkään hyvä ja jollain tavalla meidän on voitava torjua tätä kehityssuuntaa. Ja olen täysin samaa mieltä, mitä tulee tähän täytäntöönpanon seurantaan. Täytäntöönpanon pitää olla toinen mahdollisuus. Meillä on hyvin paljon sääntöjä, joita ei noudateta, mutta se, mistä päätetään yhteisön tasolla, se pitää myöskin toteuttaa yhteisön tasolla. Ajala. Tämä onnistui teiltäkin. No niin, sitten edustaja Foster, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin vieraallemme, että hän tapaa meidät näin aikaisessa vaiheessa. Se on erittäin hienoa. Kaksi lyhyttä asiaa. Ensimmäinen asia liittyy näihin nesteisiin lentokoneissa. Tulee olemaan hyvin vaikea saamaan tätä asiaa korjattua. Suurin virhe oli tämä 100 milliä ja kukaan ei voinut ostaa mitään 100 millin tuotetta kaupassa. 125 oli se koko ja monetkin hallitukset varmasti ovat hyvin haluttomia poistamaan näitä. Me olemme kaikki jo kyllä tottuneet tähän. Mutta tärkein asia käsitti näitä lentoonnettomuuksia. Tämä ei ole mikään helppo asia, koska tämä on niin turvallinen turvallinen liikennemuoto, mutta koska meillä on ollut riippumattomia tutkimuslautakuntia, joita poliitikot eivät, poliitikot eivät ole voineet vaikuttaa heidän päätöksiinsä. Ja tämä on ollut hyvin avoin liikennemuoto. Tästä syystä olemme aina tienneet asiasta ja siitä, kun tällaisia onnettomuuksia sattuu. Syy, miksi otan tämän esille, on se, että en ole aivan varma, millaisia tutkimuksia on ja mihin komissio nyt haluaa tässä vastauksessa mennä. Mutta me olemme kuitenkin testanneet. Nämä tutkijat tekevät yhteistyötä valmistajien kanssa, maiden kanssa ja muiden tahojen kanssa, kun tällainen onnettomuus tapahtuu. Ja tämä on vakava asia. Meillä on ollut joitakin tapahtumia viimeisten kuukausien aikana. Otamme sen erittäin vakavasti, mutta minua kiinnostaisi kuulla, mitä komissio aikoo tehdä tämän asian suhteen. Kiitos. Kiitoksia, herra äh, Kiitos puheenjohtaja herra pääjohtaja Ryytää. Kiitos näistä suuntaviivoista seuraavaa vaalikautta varten. Ajattelen painopisteitä, mutta tietysti tätä varten antaa myöskin riittävä budjetti. Ja olemme joutuneet valiokunnassa valitettavasti toteamaan, että budjettia on lyhennetty 8,3 prosentilla vuonna 2010 ennen kaikkea Euroopan laajuisten verkkojen osalta. Suurimpia vastustajamme ovat tällä hetkellä talousihmiset. He sanovat, että maailmantalous supistuu, että rahtiliikenne vähenee, joten varat riittävät, ei tarvita investointeja. Emme saa hyväksyä sitä, että liikennevaliokunnan budjettia, että se muuttuu kokonaisuudessaan tällaiseksi paikaksi, josta louhitaan varoja kaikkiin suhdanneohjelmiin. Mitä, voimme, mitä argumentteja voimme teille antaa, herra pääjohtaja, jotta budjettimme saa riittävästi rahoitusta? 14.8 meillä on mahdollisuuksia tehdä esityksiä ja sitten niistä keskustellaan valiokunnissa ja myös täysistunnossa, mutta haluaisimme mielemme tukea teitä ja saavuttaa tavoitteet, emmekä nyt joutua sellaiseen tilanteeseen, jotta liikenneinfrastruktuuri kärsisi. Kiitoksia herra Kyn. Äh, Dennis Pascual. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Roite siitä, että olette paikalla ja te kerrotte näistä eri hankkeista tällä valiokunnassa hyvin lyhyesti. TEN-verkot olivat suuri unelma, eli miljoonia. Sitten tuli taantuma ja olemme kuulleet, että huomenna uudistetaan tai nimetään uudet vastuuhenkilöt näihin hankkeisiin. Ja millä tavalla näette että rahoitusnäkymien välitarkastuksessa voitaisiin keskittyä näihin 30 painopistehankkeeseen. sitten Galileon osalla, osalta me olemme samaa mieltä. Tässä ei ole kahta, vaan kolme keskeistä hanketta. Ja sitten viimeinen kysymys. Millaisia kokemuksia on saatu näistä kokovartaloskannereista. Onko tämä asia unohtunut vai vieläkö sitä pohditaan? Onko se vielä ehkä tulossa uudelleen esille? Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Grandes Pascal. Herra Liberatski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos, herra puheenjohtaja. Herra pääjohtaja haluaisin kiittää teitä sydämesti siitä, että jo ennen vaalia vietitte yhden kokonaisen päivän luonamme keskustelemassa Euroopan liikenneväylistä eri olosuhteista. Haluaisin kuitenkin nyt mielelläni kuulla, miten kehitys tulee menemään eteenpäin eri hankkeiden osalta. Esityshankkeen ennen kaikkea ajattelen eh, huolintaa, huolinnan toimijoita. Kohesiorahastosta infrastruktuurin ja liikenteen alueella olemme mahdollisesti saaneet rahoja ennen kaikkea se valtio minun maatani. Nämä varat kuitenkin hyödynnetään kovin myöhäisessä vaiheessa, mikä on heikko asia ajatellen koko liikenneverkostoa maassa. Herra pääjohtaja, eikö kenties voitaisi toimia niin, ei vain pääosasto, joka käsittelee aluepolitiikkaa, vaan myöskin valtion omat vastaavat virastot voisivat huolehtia asioista. Ja voitaisin, haluaisin kuitenkin nyt pitäytyä puheenjohtajani. Kiitoksia. Kolme puhujaa jäljellä. Kansian, Tsikau ja kolmas vielä. Herra Kansian. Grazie Presidente, grazie Direttore. Due domande veloci. Kiitoksia pari kysymystä. Ensinnäkin turvallisuudesta. Tehän sanoitte, että 8. syyskuuta on konferenssi. Ja sitten sen lisäksi, sen jälkeen kun jotain tehdään, onko komissio miettinyt näitä hätätoimenpiteitä? Ja sitten ohjelmoinnista vuoden 2000 2009 osalta. Ilmeisesti tästä on poistettu ja hyvin harvat hankkeet on valittu ja hyvin paljon hankkeita on hylätty. Ja täällä on nämä tyypilliset perusteet. Ja täällä on hylätty näitä budjettisyistä koska näitä ei vielä voida käynnistää ehkä myöhemmin. Mielestäni nämä vuoden 2009-2010 hankkeet ovat aivan ehdottoman välttämättömiä nyt talouskriisin aikana. Meidän täytyy pystyä löytämään niille rahoitusta. 10-20 prosenttia rahoitusta tulee EUlta. Ja se on tietysti hyvin merkittävää pääomaliikettä. Eli voisitko ottaa vielä uudelleen esiin nämä, mikä on jo torjuttu. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni on seuraavanlainen. Mitä kehityksiä on odottavissa yhteisessä merenkulkupolitiikassa? Mitä tulee rautateihin? Me tiedämme, että ollaan kehittämässä erityistä infrastruktuuria ja se perustuu korkeisiin investointeihin – ja ennen kaikkea tällaisena talouskriisin aikana jäsenvaltioilla ja yhtiöillä on vaikeuksia turvata tarvittavat varat. Mitä ovat ne toimenpiteet, joihin ryhdytään, jotta voidaan tukea infrastruktuurin kehittämistä ja viittaisin tässä kaikkiin liikennemuotoihin. Ja vielä yksi kysymys. Ehkä olisi hyödyksi kaikille kollegoille, jos voisimme saada tietoa siitä, mikä on neuvottelujen tilanne, mitä tulee sopimuksen kolmansien maiden kanssa liikenteen alalla. Meillä on valtuutus neuvotteluihin, meillä on neuvoston päätöksiä, mutta se kuitenkin hyvä saada tietoa tästä asiasta. Viittaisin tässä erityisesti sopimukseen, jota käydään liikenne, ilmaliikenteestä Meksikon kanssa. Kiitoksia viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä. Rova Bilbao Barandika. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kysyä reutellaan nyt talouskriisistä. Olemme kuulleet monista hankkeista ja mielenkiintoisista ehdotuksista, joista mielessäni olisi hyvä edetä. Mutta kuitenkin meidän pitäisi tehdä yksi asia. Nyt aamulla kuulimme, miten budjetti supistuu hyvin merkittävästi ja en ole missään asiakirjassa nähnyt arviota tai analyysiä, joka voitaisiin tehdä siitä, mitä nämä hankkeet merkitsevät tämänhetkisessä kriisissä. Te puhuitte näistä kolmesta iistä, mutta näiden hankkeiden kohdalla emme ole nähneet minkäänlaista analyysiä komissiosta, millainen vaikutus niillä saattaisi olla, jos nämä hankkeet hyväksytään innovaatioon, talouteen Euroopassa tällä hetkellä. Mielestäni meidän pitäisi ottaa mukaan, varsinkin kun tässä valiokunnassa on nyt valiokunta, joka keskittyy talouskriisiin, eli miten tämä vaikuttaa innovaatioon. Ja nyt tässä kriisin aikana meidän ei pitäisi nyt supistaa budjettia tällä tavalla, kuin olemme nyt aamulla kuulleet. Toiseksi, mielestäni olisi hyvä ja tarpeen nyt talouskriisin aikana lisätä koordinointia kaikkien päätösten osalta, joita tällä tehdään. Tässä valiokunnassa olemme nyt kuulleet ja puhuneet direktiivistä liittyen älykkäisiin järjestelmiin, ja meidän pitää vielä koordinoida tämän tulevan direktiivin sisältöä niiden hankkeiden kanssa, joista te olette juuri puhuneet. Kolmanneksi, näiden ehdotusten osalta, joita komissiosta on tullut, meidän pitäisi ponnistella – jotta voimme saada jäsenvaltiot vakuuttuneiksi esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentymisestä ja uusiutuvien energialähteiden roolista. Meidän pitäisi myöskin tässä saada aikaan innovatiivinen haaste. Ja talouskriisin aikanahan luontoasiat jäävät vähemmälle. Ja sitten lopuksi olen Ajalan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että meidän pitää olla huolissamme meriturvallisuudesta, kun otetaan huomioon, mitä tapahtuu Somaliassa, kun Baskimaa on kärsinyt tästä enemmän kuin muiden alueiden. Ja sitten koordinaattorien vaihtamisesta sanoisin, että meidän pitäisi painottaa näitä hankkeita, jotka on jo hyväksytty. Kiitos. Kiitoksia Rova Belbeo Parentiga, herra Ryytte. Tässä oli paljon asioita, ei kovinkaan paljon aikaa vastata niihin, joten annan teidän nyt aloittaa. Thank you very much, Chairman. And... Kiitoksia hyvin paljon puheenjohtaja. Tämä riski on suurempi minulle tässä hyvin nopeasti ehkäpä hiukan yleisemmin. Haluan nyt sanoa tämän selvästi. Komissio ja tämä valiokunta tekevät yhteistyötä, taistelevat saadakseen lisää rahaa infrastruktuurille. Meidän täytyy varmistaa, että infrastruktuuriinvestoinnit eivät ainoastaan tällä rahoituskaudella, vaan myöskin seuraavalla – kasvavat, koska meillä on hyvin suuri aukko, kun ajatellaan infrastruktuurin investointeja. Ja mikä nyt liittyy tähän vihreään kirjaan, transeurooppalaisissa verkostoissa. Tarkoitus on jatkaa keskustelua näistä investoinneista. Ja tässä puhutaan älykkäästä investoinnista infrastruktuuriin koska älykäs infrastruktuuri tarkoittaa sitä, että päästöjä vähennetään, että sallitaan järjestelmän tehokkaampi käyttö. Nämä ovat tärkeitä tekijöitä, kun ajatellaan tulevaisuuden politiikkaa tässä parlamentissa ja myöskin komissiossa. Puheenjohtaja, olen jo liikkunut melko kauaskin siitä, mikä kuuluu alueeseeni. Olen virkamies, en poliitikko. Olen Tajanin alaisuudessa ja täällä oli kovin paljon kysymyksiä liittyen tulevaisuuden poliitikoihin, joihin en pysty vastaamaan, koska poliittinen puoli päättää näistä. Me toki annamme neuvoja komissiolle varapuheenjohtajalle näistä asioista, mutta he tekevät päätökset ja me puolustamme niitä, joten täällä oli monia kysymyksiä, joihin en voi antaa tarkkaa vastausta. En voi vastata siihen, mutta kuulette kuitenkin, mitä me sanomme. Niin, Minä myöskin raportoin eteenpäin varapuheenjohtaja Tajanille näistä asioista, joita olen kuullut täällä, koska sekin on tärkeää. Jos nyt käyn läpi tässä muutamia konkreettisia asioita, kun ajatellaan tulevaa lainsäädäntöä, kun onko se, tai puhutaanpa sitten teknisestä luonteesta, katsastuskonttoreista. Tämä on tulevaa lainsäädäntöä. Seuraava komissio tästä päättää. Se ei ole tämänhetkisen komission työohjelmassa mukana. Sitten toimintaohjelma, kysymys, nämä kuusi kuukautta lentokentille. Minun täytyy jättää tämä väliin. Minun täytyy antaa vastaus sitten kahdenvälisesti en nyt voi sitä kuitenkaan antaa. On kuitenkin selvää, että jatkamme ulkoisten kustannusten sisällyttämisen puolesta. Sitten Rova Lichtenberger. Kuulin, että Patrick Gudu olisi tulossa paikalle. Ja EASA teki tämän tutkimuksen liittyen näihin lasten istuimiin, joten hän voi varmastikin vastata kysymyksiin, jotka liittyvät tähän tutkimukseen. Mitä nyt olen lukenut, löytyy kaikki lehdistä. Minun pitäisi tarkistaa. Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että Patrin Kudu minä olemme juuri viime viikolla yhdessä Yhdysvalloissa. Puhuimme tästä lentäjien väsymisestä. Meidän täytyy katsoa tässäkin tutkimusta, mutta siis tämä on lainsäädäntöä, joka on sitten seuraavan komission käsiteltävissä. Mm, Rova Ajala Sender, meillä on ehdotus rajat ylittävistä rikkomuksista. Tämä on edelleen käsiteltävänä. Ja Euroopan kansalaisen pidämme sormemme ristissä, että ehkä Lissabonin sopimus täytäntöönpannaan. Sitten voimme käsitellä tätä eri tavalla. No sitten Galileosta vahvistan teille, että sopimus, johon minäkin osallistuin, tai sen tarkoituksena – oli mahdollistaa kolmannen osapuolen osallistuminen. Tässä on kysymys kustannuksista, kuka ne maksaa, mutta tämä nyt kuitenkin oli sopimus. Pahoittelen, että huonosti ilmaisin itseäni, kun ajatellaan niitä koordinaattoreita. Ehdotus, jonka näitte vanhassa parlamentissa, sen komissio vahvistaa – herra sekin nimetään uudeksi koordinaattoriksi, näinhän te olette sopineet. Totesin ainoastaan, että kahta koordinaattoria ei tulla nimeämään, koska ikävä kyllä Eva Miet ja Balas eivät enää ole paikalla tai käytettävissä. No sitten neuvottelut kolmansien maiden kanssa. Me tiedotamme teitä jatkuvasti ja teemme näin jatkossakin. En nyt puhu näistä erityisneuvotteluista, joita meillä on Meksikon kanssa. Meillä oli menestyksekkäät neuvottelut Kanadan kanssa, aloitamme neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja neuvottelemme edelleen Balkanin maiden kanssa – ja kerromme teille jatkuvasti näistä. Rovatsikau. En nyt puhu uusiutusta energiamuodosta, koska olen täällä vain noin tunnin, mutta periaatteessa kyllä olen samaa mieltä kanssasi, että meidän täytyy saada innovaatioita toisensa jälkeen aikaiseksi. Täytyy varmistaa myöskin, että rahoitus sitä varten paranee, mutta näin yleisesti sanottuna Tren pääosastolla on hyvä maine sille, että saadaan tutkimusta konkreettisia hankkeita varten. Gali, esimerkiksi Galileo, lentoliikenteen hallinnointi. Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä siitä, joiden kohdalla me olemme pääosastona saaneet aikaan tutkimusohjelmia ja nyt tällä hetkellä käytetään sitten teknologisia innovaatioita Euroopan unionissa, joten me olemme tehneet hyvää työtä tässä, kun näitä näitä innovaatioita liikennesektorilla. No sitten edustaja Foster, olen täysin samaa mieltä kanssasi, että kun ajatellaan onnettomuustutkintaa, täytyy tehdä suuri ero sen viranomaisen välillä, joka, joka tutkii ja joka antaa lisenssit turvallisuudelle. Aivan oikeutisesti olemme identif- identifioineet joitakin eurooppalaisessa tiedotusjärjestelmässä, mutta me emme saa sekoittaa näitä kahta roolia. Meillä täytyy olla riippumaton onnettomuustutkintalautakunta ja Tarvitsemme ehkä jonkinnäköisen verkoston näiden välillä, mutta sitä pohdimme vielä. Puheenjohtaja, voisin päättää tähän. Raportoin teille sitten konkreettisesti elvytysohjelmasta, Euroopan verkoista, koordinaattoreille. Haluaisin kiittää näistä mielenkiintoista kysymyksistä, puheenvuoroista. Ja kerron näistä eteenpäin myöskin varapuheenjohtaja Tajani. Kiitoksia oikein paljon. Uh, Herra Ryytä, kiitoksia oikein paljon. Ja kuten sanottu, me pidämme koordinaattorien kokouksen heti tämän kokouksen jälkeen. Minulla ei ole mitään muita asioita. Haluaisin vain muistuttaa teitä, että seuraava liikenne- ja matkailuvaliokunnan kokous pidetään ensimmäinen syyskuuta, siis tiistaina ensimmäinen syyskuuta kello 15. Ja toivomme, että pääsihteeri on täällä paikalla. Jos ei ole mitään muuta tässä, kiitoksia, että tulitte paikalle. Puheenjohtaja kiitää myöskin tulkkeja. Ja julistan kokouksen päättyneeksi koordinaattorit viiden minuutin tauko ja sitten aloitamme